Hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, äh, hyvät äh, kollegat. Demografinen muutos ja sukupolven välinen solidaarisuus on minun mietintöni nimi. Tässä on hyvin paljon tutkimuksia, eri kantoja ja näkemyksiä kaikista EUn jäsenvaltioista olen käynyt hyvin paljon keskusteluita eri järjestöjen kanssa ja minä olen myös käyttänyt tätä tilaisuutta hyväkseni ja keskustellut kansalaisjärjestöjen ja EU-komission kanssa. Mehän järjestimme myös pienen kuulemisen aiheesta. Tämä oli lähtökohta. Ja minusta on hyvin ilahduttavaa, että ihmiset vanhenevat yhä enemmän ja yleensä myös ikääntyvät terveempänä. He ovat kauemmin aktiivisempia ja heillä on oikeus osallistua vahvemmin yhteiskunnalliseen elämään. Kaikki nämä ovat positiivisia kehityskulkuja, eikä minun mielestäni ole ollenkaan paha asia, että yhteiskunta vanhenee. Päinvastoin, Toisaalta meidän täytyy myös olla tietoisia siitä, että syntymäluvut vähenevät ja tämä johtaa tiettyyn taloudellisiin riskien jakamisiin. Ja me emme välttämättä voi kaikkia ratkaisuja kestävällä tavalla rahoittaa. Ja sen vuoksi meidän on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vältettävä se, mikä ikävä kyllä monissa jäsenvaltioissa on jo tapahtunut, nimittäin se, että tavallaan usutetaan eri sukupolvet toisiinsa vastaan ja sanotaan, että minun tarpeeni ovat tärkeämpiä kuin sinun, mikä ei ole oikein. Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus merkitsee minulle sitä, että oikeudenmukaisella tavalla jaetaan kuormitus ja edut. Meidän täytyy harjoittaa oikeanlaista politiikkaa EUn tasolla mutta luonnollisesti meidän täytyy ottaa jäsenvaltiot tähän mukaan. Me tarvitsemme avointa ja rehellistä keskustelua ja vuoropuhelua sukupolvien kesken. Ja me tarvitsemme tällaista win-win tilannetta, jossa jokainen voittaa. Minä ehdotan tällaista sukupolvitasetta kaikkiin jäsenvaltioihin niin, että meillä olisi tällainen informaatioväline, jonka pohjalta voisimme sitten nähdä, mitä tapahtuu. Näemme, miltä maksuvirrat näyttävät, minkälaisia kuormia ja taakkoja meidän täytyy yhdessä kantaa, millä tavalla voimme huolehtia siitä, että meillä on oikeanlaista lainsäädäntöä sekä EU-ssa että jäsenvaltiotasolla ja millä tavalla me saamme tietoa. Tieto täytyy voida myös toimeenpanna ja meidän täytyy pyrkiä myös tekemään lainsäädäntö näkyväksi. Ja sen vuoksi me tarvitsemme tällaisia kommunikaatiopohjia. Ja meidän täytyy yrittää saada koko yhteiskunta mukaan sellaisella tavalla, että heistä tuntuu, että olemme mukana kantamassa osa vastuuta tulevaisuuden kehityskuluista. Minä haluan myös tällaisen eurooppalaisen nuorisotakeen Nuorisotyöttömyys on suuri ongelma, joka johtaa suuriin esimerkiksi eristäytymisiin ja siinä hukataan ja tuhlataan inhimillisiä voimavaroja. Ja voimme todeta, että nuoret ihmiset aivan liian aikaisin kokevat vain turhautumista ja murheita hyväksynnän sijaan. Sen vuoksi ehdotankin että jos on ollut maksimissaan kuusi kuukautta työttömänä, jokaisen nuoren tulee saada työpaikka, oppisopimuspaikka tai koulutuspaikka yhdellä edellytyksellä näiden kyseenomaisten ihmisten täytyy kyetä ja haluta osallistumaan siihen ja heidän täytyy myös haluta ponnistella tulevaisuutensa eteen. Myös tämä on tärkeää. Ei niin, että vain istutaan ja odotetaan, että valtio tarjoaa jotain, vaan niin, että nuori todellakin osallistuu omaan tulevaisuuteensa aktiivisesti. Kaikki eivät tähän kykene sen vuoksi, että he ovat aivan liian eristäytyneitä ja ovat liian monta vuotta olleet syrjässä. Sen lisäksi ehdotan Tämä oli siis nuorten osalta nyt vanhemmille tällaista sopimusta 50 plus jossa meidän on välttämättä huolehdittava siitä, että yli 50-vuotiaat ihmiset eivät äh, syrjäydy tai että heitä ei työnnetä pois äh, työmarkkinoilta, vaan että heitä halutaan, heidät äh, integroidaan. Me tarvitsemme enemmän mahdollisuuksia niin, että meillä on työpaikkoja, jossa sekä nuoret että vanhemmat voivat hyvällä tavalla tehdä yhteistyötä, koska molemmilla ryhmillä on tarjottavaa. Vanhemmilla on kokemusta ja nuoremmilla on ehkäpä ideoita. Ja sillä tavalla meidän pitäisi huolehtia siitä, että tulisi tällaisia sukupolvet ylittäviä tiimejä, työporukoita. Tätä ei ole ja minusta meidän täytyisi pyrkiä siihen, että me poliitikkoina saisimme äh, työmarkkinaosapuolet, äh, ammattiyhdistysliikkeet, äh, työntekijät, yritykset, kaikki tähän mukaan. Me tarvitsemme myös kannustimia yli 60-vuotiaille niin, että he voisivat jatkaa työelämässään niin kauan kuin haluavat, mikäli he vain ovat terveitä ja lähes kaikki ovat tänä päivänä terveitä. Katsokaapa monia yli 60 80 he ovat terveitä ja dynaamisia kuin 40-vuotiaat. Joten kaikilla on omat vahvuutensa ja osaamisensa. Sitten pitäisin tärkeänä tällaista e, ikähallinta-aloitetta, eli että edistettäisiin työnantajien joukossa tällaisia aloitteita ja haluaisin myös kumppanuutta ammattiyhdistysliikkeiden ja työmarkkinaosapuolten kesken. Olen myös ehdottanut että mitä tulee talouteen ja kasvuun, niin meidän pitäisi nähdä, että että tällainen senioritalous on aivan liian vähäistä. Meillä on tiettyjä seniorilehtiä, on koko joukko kaiken näköisiä tuotteita ja palveluita, jotka on sopeutettu vanhempien ihmisten tarpeisiin, mutta minulle tämä ei riitä. Jos nuoret sanovat, no tuo on vanhoille, taikka seniorit sanovat, no niin, no, mutta kaikki tuet ja mitä tapahtuu, niin se tapahtuu vain nuorille. Vain nuoria tuetaan, meitä ei haluta enää, me emme enää kuulu yhteiskuntaan, meidät on jätetty ulkopuolelle ulkopuolelle. Minusta tämä on vaarallinen kehityskulku ja tätä täytyy muuttaa, kehitys täytyy kääntää. Sen lisäksi minusta on tärkeää, että käsittelemme myös hoitoa ja huoltoa. Me olemme työllisyysvaliokunnassa myös käsitelleet tätä aikaisemmin sen vuoksi, että täytyy huomioida esimerkiksi se, että maaseutualueelta siirrytään kaupunkeihin yhä enemmän sen vuoksi, että ihmistä tuntuu, että he eivät selviä siellä enää ja äh, kylät kuolevat äh, esimerkiksi, ja se ei ole mikään hyvä kehityskulku. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla me voisimme huolehtia tällaisesta ikäryhmien sekoittamisesta, mitä mahdollisuuksia maaseutualueilla on, niin että myös nuorilla ihmisillä olisi mahdollisuus löytää työpaikka, löytää koulutusta, meidän täytyy huolehtia tällaisesta muutoksesta ja silloin minä uskon, että meillä on mahdollisuuksia. Esimerkiksi minun kotimaassani Saksassa olemme nähneet tätä näitä kehityskulkuja yhä uudelleen. Mutta jos politiikka haluaa tässä hyvää maaperää, meidän täytyy käyttää niitä mahdollisuuksia, mitä meillä on, ja tarjota näitä mahdollisuuksia sekä nuorille että ikääntyneille. Ja sitten mitä tulee hoitoon ja huoltoon, niin nimenomaan sen, että esimerkiksi isoäiti ja iso isä saavat hyvää hoitoa, niin se auttaa myös nuorten asemaa. Eli meidän täytyy voida sanoa, että voimme huolehtia kaikista ja sanoa myös nuorille sitä, että ei ole kysymys vain sinun isoäidistä ja isoisästä, vaan kaikista. Monethan sanovatkin sitä, että, että heistä tuntuu, että tämä on taakka. Jos esimerkiksi nuoret ihmiset olisivat enemmän tekemisissä vanhempien ihmisten kanssa, he voisivat nähdä myös, saada kokemuksia siitä, millaista elämä oli. Ja monet nuoret kykenisivät viemään eteenpäin ikääntyneille ihmisille esimerkiksi internettiä ja muita tällaisia taitoja. Ei internet kuulu vain nuorille, vaan myös muille. Ikääntyneille, jos heillä on vain mahdollisuus siihen, he, niin, niin hekin oppivat. Minusta vanhempia ihmisiä täytyy voida käyttää ja, ja tämä aktiivinen käyttö on tärkeää sen vuoksi, että silloin voidaan sanoa, että me kaikki olemme mukana tässä yhteiskunnassa, me kaikki olemme oppilaita tässä yhteiskunnassa. Se on tärkeää. Tässä mietinnössäni yritän tehdä jotakin, en ainoastaan vanhempien näkökulmasta tai nuorien näkökulmasta, vaan sanon, että tuokaamme nämä ryhmät yhteen. Jos meillä olisi paljon enemmän yhteyttä keskenään, niin se olisi tärkeää. Ja jos me emme siinä onnistu, niin silloin mm, koko markkinatalous epäonnistuu. Me emme silloin kykene muotoilemaan parempaa tulevaisuutta. Meillä on suuri haaste edessä, ja me kykenemme yhdessä sen hoitamaan ja odotan ilolla keskustelua kanssanne, hyvät kollegat. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Rouva Cornelissen. Thank you, Mrs. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovin iloinen, että mietintö on nyt kirjoitettu. Mielestäni väestö ikämuutos on äärimmäisen tärkeä kysymys. Nythän puhutaan paljon tämänhetkisestä eurokriisistä, talouskriisistä, mutta mielestäni eläkejärjestelmämme kestävä pohja ja demokraattiset muutokset ovat tällainen valtava kriisi, joka vain odottaa syttymistä, niin olemme jotakin tee. Mutta olen kyllä herran Manin kanssa sikäli samaa mieltä, että olen vakuuttunut siitä, että väestömuutokset ovat hallittavissa, jos ne kunnolla ennakoidaan. Ja tämä mietintö saattaisi tässä edesauttaa. Pidän kovasti näistä kohdista, joissa arvostetaan selvästi vanhemman väestön panosta yhteiskuntaan kuinka paljon vapaaehtoistyötä, hoitotyötä he tekevät. Ilman tätä yhteiskunta ei ehkä pärjäisi niin hyvin. Pidän myös siitä, että eläkkeet ja eläkeikä on mainittu. Meillä on tietysti vihreä kirja tulossa toivottavasti jo ensi kuussa. Ja silloin tästä keskustellaan tietenkin laajalti. Eläkejärjestelmiä pitää ajanmukaistaa, jos halutaan, että ne ovat kestävällä pohjalla. Ikäsyrjinnän vastainen taistelu mielestäni saattaisi olla hiukan vahvemmin esillä. Alankomaissa esimerkiksi 80 prosenttia työnantajista ovat antaneet ymmärtää, että mielellään eivät yli 45-vuotiaisia palkkaisi saatikka jotakin ikäloppua 55. Tätä pitää käsitellä mielestäni vahvemmin ja pidän aika paljon siitä, että esille tulee sekin, että esteet niille, jotka haluavat eläkeen jälkeen jatkaa työtä, pitäisi poistaa. Nyt nekin, jotka haluavat jatkaa työelämässä pidempään, eivät saa. Mutta todellakin täältä puuttuu kyllä sukupuoli perspektiivi. Ikääntyvässä yhteiskunnassa, jos emme tee tarpeeksi, me jolloin tarvitsemme enemmän vanhusten huoltoa, tarvitsemme myös lastenhoitoa ja paljon enemmän ihmisiä työmarkkinoilla, jotka eivät tee työtä nyt. Naiset, naiset ovat vaarassa joutu kantamaan kolminkertaisen taakan, jos tähän kaikkeen ryhtyvät. Meidän täytyy muuttaa hoitotaakkaa naisten ja miesten ja valtion välillä. Joten toivon, että voimme hiukan saada tänne tätä sukupuoliperspektiiviä. Kaiken kaikkiaan lämpimät kiitokset ja olen utelias kuulemaan, mitä muut ovat mieltä. Ähm. Kiitos. Aika paljon, aika pitkä äänestyslista on tässä kohta tulossa, joten pyytäisin puhumaan vain pari minuuttia. Rova Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, olen erittäin iloinen, kun voin teidän kanssa ja esittelijän kanssa käynnistää tämän keskustelun uudestaan väestörakestien haasteesta. Siitähän puhuttiin jo viime vaalikaudellakin. Haluaisin onnitella esittelijää, kollega Mannia, hänen tekstinsä perustasta, koska siinä on kyllä läpikäyty lähe, läheeksi tulkun tämän väestörakenteen haasteen koko kirjo. Olen monissa kohdin samaa mieltä hänen tekemiensä toteamusten kanssa, ainakin siinä kohtaa, kun hän puhuu siitä lähestymistavasta, että kaikki osapuolet voivat olla voittajia – Mehän tarvitsemme vaikutusarviointia, koska tottahan tämä väestörakenteen haaste ei ole missään nimessään uusi. Ja EUn tasolla tiedetään, että tähän ongelmaan tullaan törmäämään vieläkin rajummin ja sitä pitää hallinnoida usean vuoden ajan. Ja konkreettiset toimet vain odottelevat toteuttamista. Väestörakenteen vanheneminen jakautuu epätasaisesti EUn alueella ja sillä tulee olemaan erilaisia seurausvaikutuksia. Alueelliset ongelmat, keskittyminen, ikääntyneet ihmiset keskittyvät yhtäälle, nuoremmat keskittyvät ehkä toisaalle, tuotteliaampien alueiden ympärille ja epätuottavampien alueiden ympärille. Tämä synnyttää epätasapainoa tietynlaisia jännitetiloja ja kulut myös jakautuvat epätasaisesti väestörakenteen haasteen seurauksena tai sen, siitä johtuen. Sen takia meillä pitäisikin olla ehkä hieman täsmällisempi näkemys näistä seurauksista. Syntyvyys pitää ottaa huomioon, sekin vaihtelee suuresti maasta toiseen ja alueesta toiseen. Me tarvitsemme todella tätä tekstiä, kuten esittelijä sanoi, minäkin voin sanoa, että ensimmäinen vastaus tai yksi ensimmäistä vastauksista kysymyksen perhepolitiikasta äh, voisi löytyä. Kyllä meillä on siihen jo ratkaisuja tarjottu, erityisesti jos halutaan vahvistaa syntyvyyden nousua. D'accord. Teitä lopettamaan pian, meillä on pitkä pu- We have a few more minutes, I'm afraid. Ihan muutama asia enää. Donc, sur le... No niin, muutama sana, mutta keskeinen ongelmahan on tämä perhepolitiikka, miten me hallinnoimme inhimillisiä resursseja. Niin kuin tekin huomasitte, meillä on nuorisotyöttömyys, meillä on myös vanhempien ikääntyneemmän väestön työttömyysongelmana. ongelmana – Tästä pitää laatia todellinen inhimillisiä resursseja hyvin hyödyntävä politiikka, jossa yritykset eivät voi ulkoistaa tätä ongelmaa ja lykätä sitä, sysätä sitä paikallisviranomaisten harteille eh, työ, nuorisotyöttömyyttä ja vanhemman väestön alityöllisyyttä. Ihan, ihan minä ihan, tulen, tulen, tulen juuri ongelman ytimeen. Mrs. Olen pahoillani jos puheenjohtaja sitten Bauer. Pahoillani, mutta meillä on, alkaa äänestys 9.30 ja meillä on vielä kuusi puhujaa jo nyt, joten tässä tämä ongelma. Meillä on sitten tilaisuus kyllä keskustella tarkistuksista, kun ne on jätetty. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja voitaisiin jättää vaikka minuutti, että voitaisiin tehdä pieni tiivistelmä, koska te ette kertoneet tästä etukäteen. Ehkä pieni tiivistelmä voitaisiin kuitenkin puheenvuorossa tehdä kohteleisuudesta äänesittelijää vastaan. Minä kyllä varoitin kaikkia. Hän sai yli kolme minuuttia jo nyt ja se on epäreilua sitten taas muille puhujille. Olen todellakin pahoillani tästä, mutta minun täytyy olla oikeudenmukainen kaikille. Ymmärrän kyllä kommentin. Sitä Rova Bauer. Köszönöm szépen, nagyon rövid megjegyzést tennék, három megjegyzést. Nehéz, nehéz. Muutama ihan lyhykäinen huomio. Tästä aiheesta on aika hankala puhua, koska yhteiskunnassa ihannoidaan vain nuoruutta. Sen näkee medioissa ja sosiaalisissa ulottuvuudessa ikääntyneet jätetään ulkopuolelle. Minun täytyy myös sanoa, että sosiaalisista, tai sosiaaliturvasta ja muusta käydään aikamoista taistelua. Tulee olemaan vain yhä kalliimpaa järjestää esimerkiksi hoitoa. Ja sen vuoksi syntyy kilpailua esimerkiksi nuorten, perheiden ja ikääntyneiden kesken. Ja kolmas näkökulma on sitten sukupuolinäkökulma. Meidän valiokuntamme lähettää lausuntonsa eteenpäin, joten uskon, että tämä tulee mukaan mietintöön. Moran Chartier. Moran Chartier. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan onnitella esittelijää ja ottaa esille kaksi kohtaa, jotka olivat minusta varsin mielenkiintoisia. Ensimmäinen on tämä hyökkäysmenetelmä, joka on sukupolvien välinen, sukupolvien keskeinen, missä halutaan siis vahvistaa solidaarisuutta eri sukupolvien välillä. Meidän yhteiskuntamme ei voi toimia hyvin, ellei meillä ole tätä yhteistä näkemystä. Meillä on nuorten ongelma ja iäkkäämmän väestöryhmän ongelma. Minä pidin tästä vasta kovasti. Toinen, joka miellytti minua, oli se, tämä sopimus yli 50-vuotiaille. Yleensähän keskitytään vanhempiin ihmisiin vasta eläkkeellä tai sen jälkeen, mutta meidän pitää ennakoida tätä siirtymäkautta, koska 50-60-vuotiaat pikkuhiljaa jättävät työelämän, mutta työyritys myös on hyvin tietoinen tästä Yksi ehdotus, rouva puheenjohtaja. Ensimmäinen nämä seurausvaikutukset voitaisiin kehitellä aika, jonka voi valita. Ne, jotka lähestyvät eläkeikää, mutta voivat vielä tehdä työtä omalla valitsemallaan työajalla. Tämä on erittäin hyvä resurssi hyödynnettäväksi. Toinen kohta on se, että jos tähän päästään ja miten tähän päästäisiin, tätä sukupolven välistä solidarisuutta voitaisiin kehittää. Meidän pitää kehittää tätä elinikäistä oppimista ja, ja kouluttautumista ja kuinka työpätevyys pitää arvottaa oikealla tavalla ja ammattitaito pitää arvottaa oikealla tavalla. Silloin me voimme arvioida tätä mietintöä oikeasti. Kiitoksia sitten Rava Renkasitvici. Ačiū, ponė pirmininkė, aš iš tiesų e, pritariu e, gerbiam pranė. Minä voin, voin vain tukea näitä täällä kuultuja esityksiä, erityisesti esittelijän tekemiä ehdotuksia. Euroopan parlamentin kanta on erityisen tärkeä. Tämä nyt pitää toimia tässä väestörakennetilanteessa. Kaksi asiaa kuitenkin. Ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että tämä tämä sopimus 50 ja plus tai 50 lisää on erittäin tärkeä, mutta huomio, huomio. Haluan kiinnittää huomiota tänne yhteen asiaan, jonka esittelijä muotoili omalla tavallaan. On ehdotettu, että poistettaisiin ennenaikaiset eläkkeet. Onko tämä nyt ihan hyvä ajatus? Joissakin jäsenvaltioissa on olemassa sääntöjä, joita on voitu noudattaa. Ihmiset ovat voineet jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle, vaikka siitä syystä, että ovat olleet pitkäaikaistyöttömiä. Jos me ryhdymme poistamaan näitä ennenaikaisia eläkejärjestelmiä, mielestäni se ei ole hyvä ajatus, koska silloin ihmiset ovat tyytymättömiä monissa meidän jäsenmaissamme ja joutuvat huonoon tilanteeseen. Kun me elämme nyt tässä kriisitilanteessa muutaman vuoden aikana vielä lähitulevaisuudessa, me emme pysty vielä takaamaan vähän iäkkäämmälle väestölle ö, integroitua hyvin työmarkkinoille. Meidän täytyy säilyttää nämä ennenaikaiset eläkejärjestelmät. Toinen asia, perhepolitiikka. Jos EU ei kykene löytämään sopivia keinoja syntyvyyden nostamiseksi, niin emme pysty no, ratkaisemaan näistä, näitä ongelmia. Muutama kommentti oli tässä. Mrs. Rapti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω πράγματα. Rouva puheenjohtaja, en lähde tässä toistamaan, mitä jo muut ovat sanoneet. Haluaisin tuoda seuraavan ulottuvuuden mukaan keskusteluun. Sukupolvien välinen solidaarisuus koskee koko tätä väestöongelmapakettia, ikääntymisongelmapakettia. Eurooppa tarvitsee nuoria, joka merkitsee sitä, että yhteiskunnallinen ja sosiaalinen politiikka äh, asettaa pitkällä aikavälillä tavoitteet, joissa äh, tulisi tavallaan kannustaa syntymälukujen kasvattamiseen. Me elämme nyt kriisiaikaa Euroopassa. Taloudelliset varat ovat rajallisia, eläkkeitä leikataan ja niin edelleen. Mutta me emme saa lähteä leikkaamaan niitä tukia, jotka stimuloivat nuoria perheitä tekemään lisää lapsia. Se on hyvin selvää. Ajatelkaapa vaikka Espanjaa. Se on maa, joka on todellakin ponnistellut sosiaalipolitiikassaan tältä osin. Ja minusta meidän täytyisi välttää sitä, että äh, nuorten perheiden tukia leikataan sen vuoksi, että meidän on nostettava syntymälukuja. Uh, thank you, chairperson. Uh, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan tämänhetkistä uh, talouskriisiä, niin tässä hyökätään sitä ajatustakin vastaan, että pitäisi voida jäädä eläkkeelle kohtuullisen ikäinen nauttia eläkkeestään, koska ovat antaneet panoksensa ehkä 40 vuoden ajan yhteiskunnalle. Häpeällistä kyllä monet hallitukset yhä enemmässä määrin siirtävät eläkeiän 68. Sitten ehkä viesti usein on se, että tehdään työtä kunnes kuolee monissakin olosuhteissa. Nyt meille kuitenkin kerrotaan, että vanhusten, vanhojen ihmisten pitää tehdä työtä pidempään. Ja kuitenkaan sanotaan että tarpeeksi hyvinvointia voidaan luoda, että voidaan tukea tätä, elättää ikääntyvää väestöä. Sehän on aivan väärin 60-luvulla ja 70-luvun alussa, kun olin itse nuori, ja teknologia ja tekniikka yhä enemmässä määrin tulivat mukaan. Silloin oli mon, nä, voi, usein luki lehdistä, että pääongelma, joka tulevaisuudessa meille tulee, on, mitä työntekijät tekevät kaikelle vapaa-ajalle, jota tulee, koska on niin paljon teknologiaa, joka tekee työn. Realiteetit ovat, että me olemme valtavasti lisänneet teknologian määrää, Ainoa ekstra vapaa-aika on niille, jotka ovat ikävä kyllä työttöminä ja he elävät sitä köyhyydessä ja muut ovat tekemään työtä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tämä osoittaa, miten yhteiskunta on järjestäytynyt ja hyvinvointia ja vaurautta voidaan luoda kaikille yhteiskunnassa ilman, että pakotetaan ihmisiä tekemään työtä, kunnes nääntyvät, mutta se ei ole mahdollista silloin, kun vallassa on yksityistäminen, niin paljon resursseja hallitaan hedge-rahastoissa, kaikenlaiset raha- rahastonmarkkinoiden huijarit ja pelurit äh, ja kasinopelaajat pyrkivät omaan etuun. Tämä on aivan mieletöntä. Ja sitten ihmisten eläkkeet ovat näistä tahoista riippuvaisia. Jos demokraattisesti kontrolloitaisiin eläkkeitä ja suunniteltaisiin, on se aivan mahdollista luoda tarpeeksi vaurautta puheen keskeytetään. To close, please. lopettaa puheenvuoron tässä vaiheessa. Kiitoksia. Conflict is not between older and young. Konflikti ei ole vanhojen ja nuorten välillä, vaan enemmistön työtä tekevien väliä ja kapitalisten välillä, jotka ovat pääoman kahvoissa. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti niin paljon on jo sanottu, mutta haluaisin kiittää Thomas Mannia hänen mietinnöstään. Tästä, tämä ensimmäinen mietintöluonnos on erittäin hyvin onnistunut ja siinä otetaan esiin monia politiikan osa-alueita. Asia, mikä ihan varmasti täytyy vielä ottaa keskusteltavaksi, on sosiaaliturvajärjestelmien varmistaminen. Se on mahdotonta huomioimatta migraatio- maahanmuuttokysymystä ja minä uskon, että tulevina vuosina se tulee olemaan hyvin tärkeää. Me olemme nähneet, mikä poliittinen kehityskulku jäsenvaltioissa on eh, maahanmuuton suhteen. Meidän täytyy löytää tähän kysymykseen myös ratkaisuja. Muuten me emme onnistu takaamaan sosiaaliturvaa. Toinen kysymys liittyy koulutukseen ja työpaikkoihin. Tämä kuuluu toki pääosalta jäsenvaltioiden toimivaltuuteen, mutta minusta kuitenkin on hyvä vahvistaa koulutusta ja työpaikkoja niin, että todellakin eh, jäsenvaltioiden tasolla saavutettaisiin hyviä tuloksia. Uh, uh, Nyt kysyisin tässä vaiheessa, onko komissiolla jotakin lyhyttä kommenttia esittävänä, herra Maski? Yes, dear, Madam Chairman. <clears throat> Um, I just want to make... Puheenjohtaja, Aivan lyhyt kommentti. Se liittyy Hermanin. Where does, uh... Ah, yeah, sorry. Sorry. Um, and relates the report of Mr. Liittyy Hermanin mietintöön ja ehdotuksen, tai työstämme, nimittäin ehdotus määrä 2012 aktiivisen ikääntymisen vuodeksi. Herra Manin mietintö parlamentista antaa loistavan tilaisuuden esittää nyt konkreettisia ehdotuksia, miten täytäntöön pannaan tällaista teemavuotta. Tietysti parlamentin ja neuvoston pitää päättää tästä ehdotuksesta vielä, mutta meistä on hyvä jo tässä vaiheessa saada ajatuksia tavoitteista, joihin voitaisiin pyrkiä, jotka voitaisiin saavuttaa teemme vuoden aikana. Maanantaina neuvosto hyväksyy päätöslauselmansa, pä- päätöksensä aktiivisesta ikääntymisestä ja odotamme heiltäkin konkreettisia ehdotuksia samoin kuin saimme herra Manin mietinnössä jo nyt. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia teille ja kiitoksia, että puhuitte näin lyhyesti. Varjo esittelenä ALDE-ryhmästä mainitsin omat kommenttini herra Manille jälkikäteen, koska meillä ei nyt ole todellakaan aikaa. Ja sitten vielä tiivist, lopputiivistelmä Herman. Ja, Dank. Ich werde... Kiitos. Puhun ihan lyhykäisesti. Ihan vain äh, muutama asia. Korneelisenille olen äh, samaa mieltä teidän näkemyksestänne, että viitattaisiin tähän äh, eläkejärjestelmän vihreään kirjaan, mutta koska sitä käsitellään erikseen, en ottanut sitä mukaan koska muuten nämä mietinnöt ovat päällekkäisiä. Me asetamme aivan liian vähän painopisteitä ja yritämme ottaa vain kaiken mukaan. Mutta toki eläkkeet, järjestelmät ovat tärkeitä. Ja samoin olen teidän kanssanne samaa mieltä epäoikeudenmukaisuudesta. Mutta olen ihan vakuuttunut siitä, että tarkistuksella tämä voidaan hoitaa. Edustaja Kasteks, olen iloinen, että me hoidamme jälleen yhteistä asiaa tässä. Me olemme tehneet sitä myös koulutusalalla ja olen iloinen siitä, että te tuette tätä win-win-järjestelmää, jossa kaikki voittavat. Ja minä uskon, että tämä on hyvin tärkeää. Me tarvitsemme tätä, kun meillä ei kerta ole mitään konkreettisia lukuja, niin on vaikea saada aikaan muutoksia. Kollega Bauerille hoitopalvelut ovat tärkeitä Monet äh, nuoret ovat samaa mieltä. Jos me saisimme mukaan nuoret ihmiset jo varhaisessa vaiheessa äh, niin, toimimaan yhdessä vanhempien ihmisten kanssa, niin silloin he voisivat nähdä nuorena ihmisenä, mitä etuja on siitä, että ollaan yhteydessä vanhempiin ihmisiin ja, ja opitaan heidän kokemuksistaan. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Ja sen vuoksi esimerkiksi voisimme tukea vaikkapa kotihoitoa ynnä muuta, mutta tällä hetkellä sanotaan, että rahaa ei ole. Näin ei saisi kuitenkaan olla. Ja sitten eh, edustaja Loha, eh, olen iloinen tästä tuesta, jota osoititte, ja luonnollisesti on välttämätöntä, että meillä on elinikäistä oppimista. Liian usein vanhemmilla ihmisillä on sellainen olo, että elinikäinen oppinen kuuluu vain nuorille. Näin ei saa olla, ja se olisi väärä tulkintakin elinikäisestä oppimisesta. Mitä tulee sitten varhaiseläkejärjestelmään, äh, Saksassa etu siinä oli se, että nuoret ihmiset äh, pääsivät nopeammin työprosessiin, kun vanhemmat ihmiset sanoivat, että he eivät halua työskennellä. No mutta mitä tapahtui, äh, kun vanhempi ihminen lähti varhaiseläkkeelle, sitä työpaikkaa ei enää ollutkaan olemassa ja nuoret eivät päässeetkään työpaikalle. Mutta tästä nyt on erilaisia kokemuksia eri jäsenvaltioista, mutta tämä voidaan ottaa mukaan tähän mietintöön. Herra Higgins, olitte ihan oikeassa, kun te sanoitte, että nuorilla ja vanhemmilla ihmisillä on liian vähän mahdollisuuksia tavata, ja sen vuoksi pitäisi huolehtia, että heillä on myös vapaa-aika. Ei minun tavoitteeni ollutkaan sanoa, että ikääntyneet ihmiset pakotetaan jäämään työpaikoilleen. Ei, vaan minä tarkoitin sitä, että ne, jotka haluavat jäädä työpaikoille, että heille annetaan se mahdollisuus, koska monet ikääntyneet ihmiset ihmiset, heillä on ideoita ja, ja, ja, ja motivaatiota ja haluavat olla töissä. Se oli tämä ajatus. Sitten äh, mitä tulee tähän äh, maahanmuuttoteemaan, se on asia, äh, joka on tärkeällä jolla on tärkeä osa tässä mietinnössä. Ja sitten komission edustajalle. Toki olette oikeassa. Minun ehdotukseni olisi, että vuosi 2012 nimitettäisiin aktiivisen iän teemavuodeksi. Meillä olisi aikaa saada tämä toteutettua, jos vain löytyy poliittista tahtoa. Aihe on mielestäni tärkeä ja olen iloinen siitä, että me voimme viedä eteenpäin tällaista yhteistä aloitetta. Minusta olisi hienoa, että parlamentti ja komissio kulkevat samaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti Tuomasta. Tarkistusten aikaraja on 3.11. kesäkuuta tarkastuksessa, tarkastuksessa käsitellään 13-14 heinäkuuta äänestys syyskuussa. Kiitoksia. Sitten suoraan äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys. Äänestyskorteilla ottakaa kortit valmiiksi. Katsotaan nyt ensin, kuinka monta ihmistä täällä äänestää. Ensimmäinen äänestys. Globalisaatio rahastossa neljä tekstiä tässä puhutaan myös eh, siitä, että Espanja, eh, Espanjan kanta rakennustyöntekijöistä, ei tästä on keskusteltu ne komission kanssa EDF-työryhmässä, arkistuksia on näistä jätetty aikarajoissa, jotka, joka oli 25. toukokuuta. Siis vain yksi äänestys näistä neljästä. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Nyt äänestys päättyy. And the result is uh, 40 in favor. 44 puolesta, 44 vastaan, ei tyhjä. Ah, Yhdellä jäsenellä ei ole korttia. Minulla ei ole korttia. Minulla ei ole äänestyskorttia mukana, joten äänestän tämän puolesta nostamalla kättä. For the next vote, uh, can you make sure that you... Sitten seuraavaan kerran no, näytätte peukalolla, mihin suuntaan äänestätte. Sitten epätyypilliset työsuhteet niin epätyypilliset työsuhteet. Right, the amendment one. Tarkistus yksi, sitä ei voida hyväksyä. Sitten kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 50, 53, 55, 54, 51, 56, 52 raukeavat, 59 vedetty pois, kompromissi B puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Niinpä 60, 61, 62 ja 58 raukeavat. 63 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 ja 65 identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja otimme myös kortittoman äänestäjän äänet huomioon. 26 vastaan 20 puolesta hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 sopii 63 kanssa yhteen puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. closed. The vote is closed. Äänestys päättyy. 26-20 tulos hyväksytty. 68 raukeaa, 69 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan. Hyväksytty. 70-78 raukeavat. Sitten 72 toinen osa lisäyksenä kompromissiin D. Joten joka puoltaa 72. Toinen osa vastaan

Tarkistamme koneellisesti, kun äänet alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 19 vastaan, kaksi tyhjää. Hyväksytty. 75. Ra- raukeaa, sanoo puheenjohtaja. Yes. Uh, 75, four. 75 raukea, koska C meni läpi. 80 puolesta vastaan. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Hyväksytty. 79 kohta kohdalta vihreiden pyydöstä ensimmäinen osa panee merkille äh, hyväksi käytöstä niin siihen asti puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti äänestys Vote is closed. Äänestys päättyy 27.19 tulos hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tämäkin täytyy koneellisesti tarkistaa. Nyt se alkaa. Toinen osa 79. Vote is closed. Äänestys päättyy. 23, 23 tulos, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan. Hyväksytty. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 raukeavat. 8, 8 puolesta vastaan. Koneellinen, koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa 88. Oh. That's why everybody put it on. Thank you. Uh, the, the vote is closed. Päättyy. 31.14 tulos hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan hyväksytty sitten 96 saakka seuraavat ra- raukeavat, sitten 97 puolesta vastaan hyväksytty 98 puolesta. Tarkistamme koneellisesti. hän se alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 26 puolesta 20 vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. 100 vedetty pois. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Koneellinen tarkistus kompromissi G. Vote is closed. Äänestys päättyy. Tulos 33, 13 hyväksytty. Sata kaksi neljä viisi kuusi ja 103 raukeavat. Kompromissi H puolesta vastaan. Hyväksytty.

116 aina 124 raukeavat. Ja 125 myös. Ja sitten seuraavaksi 126 puolesta vastaan. Täytyy varmasti tarkistaa. Äänsä alkaa 126. Vote is closed. Äänestys päättyy. 29 puolesta 19 vastaan hyväksytty. Sitten 127 sopii yhteen ja 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 raukeaa, koska edellinen hyväksyttiin. 131 sopii yhteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta asia raukeakin. 133 raukeaa myös, 134 suljen tarkistus esittelijältä. Se on varmasti teille jo merkitty tänne listaan. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 suunnan tarkistus teille on se kirjallisena annettu puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan. No, tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa kompromissista J. Vote is closed. Äänestys päättyy 37, 11 vastaan hyväksytty.

Tulos 20-27, hylätty. 145 kohta kohdalta vihreiden pyynnöstä ensimmäinen osa surkeat olosuhteet asaakka puolesta vastaan ta- tarkastamme koneellisesti tämän ensimmäisen osan. hän alkaa. Vote is closed. Päättyy. Tulos 25-23 hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Anteeksi, tässä oli myös suullinen tarkastus. Tarkistus on puheenjohtaja. Meidän pitää äänestää nyt suullisesta tarkistuksesta koskien ensimmäistä osaa. Poistetaan sana false, väärä, sen jälkeen kun on sanat selkeä määritelmä. Äänestämme siis ketkä puoltavat suullista tarkistusta koskien ensimmäistä osaa. Puolesta vastaan koneellinen tarkistus, ensimmäinen osa suullista tarkistusta. Vote is closed. Äänestys päättyy. 24 puolesta 23 vastaan rauk- hylätty Toinen osa puolesta vastaan. Nyt ei oikein kädet nouse ylös, joten tarkistamme tämäkin koneellisesti. Tarkistamme siis. Toinen osa. Nyt alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Kaksi. 19 puolesta 29 vastaan hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan ei ole selvä tulos, joten koneellinen tarkistus kolmas osa. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 26, 22 tulos hyväksytty. Sitten 147 puolesta Siis 147 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti 149. Vote is closed. Äänestys päättyy tulos 20, 28 hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty näin ollen 150-155 raukeavat. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tämäkin pitää tarkistaa uudestaan koneellisesti. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksy tuloksella 25, 21, 3 tyhjää. Sitten 158 ja 160-161 ovat samanlaisia puolesta. Vastaan. Täytyy tarkistaa tämäkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Okay, 15 in favor, 30. 15 puolesta 33 vastaan hylätty, sitten 159, 162 välttö pois, L-kompromissi puolesta vastaan hyväksytty. Ja 163, 4, 5 ja 166 raukeavat 167 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin pitää tarkistaa koneellisesti. 167. Vote is closed. Äänestys päättyy. 22-25 tulos hylätty. 168 puolesta vastaan. Sama enemmistö. 169 puolesta vastaan. Tarkistan tämän varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Uh, can I just say there's one EPP? Nyt EPPstä on yksi jäsen liikaa äänestämässä. Jos yksi voisi nyt luopua tästä. Ja menemme uudestaan äänestämme 169. Äänestys alkaa. Oh, I haven't voted. No. 25 uh, in favor. Uh, Tulos 25-22. Hyväksytty. 170 suunnan tarkistus esittelijältä pistetään joissakin jäsenvaltioissa puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa tämäkin. 170 äänestys alkaa. 26 in favor. 26, 23 hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171, 175, kaikki raukeavat. 176 ja 177 ne voidaan ottaa yhdessä puolesta vastaan hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 179, 182 saakka raukeavat 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puu, raukeaa. 186. puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Uh, vote is closed. Äänestys päättyy. 27, 22 hyväksytty, 187 puolesta vastaan. Voisitko nostaa kätenne selvemmin 187 puolesta vastaan? Selvästi hyväksytty. 188 puolesta anteeksi sanoi puheenjohtaja, 188 raukeakin, sitten 189 sopii yhteen, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 190 raukeaa, kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 191, 2, 3, 4 ja 5 raukeavat, 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. in favor, 20. Tulos 27, 28, 21 hyväksytty. Sitten 201 hyväks, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin on 202-207. Kaikki raukeavat 205 lisäyksenä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 209 puolesta vastaan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 tyhjää, hylätty 211 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 212 puolesta vastaan. Äänestämme uudestaan 212 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 17, 28, 3 vasta, tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan Ty- tarkistamme 217 tuloksen. Vote is closed. Äänestys päättyy. 26, 22 hyväksytty. 218 puolesta vastaan. Äänestämme uudestaan tästäkin koneellisesti. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty tuloksella 21, 28. 219 sopii yhteen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan koneellinen tarkistus. Vote is closed. Äänestys päättyy. 3019 hyväksytty, 221 vedetty pois, kompromissi Q puolesta vastaan. Meidän pitää tarkistaa koneellisesti. hän alkaa. Vote is closed. Päättyy. Kiinnostavaa 35 puolesta, 13 vastaan. Vähän turhaa hyväksytty. Sitten 203, 4, 5, 6 raukeavat 222 lisäyksenä kuuhun puolesta vastaan tyhjää rau, hylätty. 227 puolesta Ai 222 pitää tarkistaa koneellisesti. Hän saakaa. Vote is open. The vote is closed. Ja päättyy. 21, 28 tulos hylätty. 227 puolesta vastaan. Tarkistamme 227 myös koneellisesti. Probably the same, but worth checking. 21 in favor, 20. 21, 28 hylätty. 228 puolesta vastaan. Pyytäisin nostamaan käden selvästi ylös. Minä en nyt oikein näe. 228 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan ra hylätty. Anteeksi, hyväksytty. No se tarkistetaan kuitenkin 229. Vote is closed. Äänestys päättyy. 27-22 tuloksella hyväksytty. 230 raukeaa 231 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 232, 3, 4 ja 5 raukeavat 236 sitten lisäyksenä puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti Vote is closed. 20... Äänestys päättyy. 26 23 hyväksytty. Sitten kompromissi S puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 237 raukeaa. 238 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin. 238. Vote is closed. Äänestys päättyy. Aivan selvä tulos on kuusi puolestaan 40 vastaan. Ilmeisesti näköinen ei ole ihan parhaimmillaan sitten. Se on hylätty. Seuraavaksi voimme äänestää 239 puolesta Those again. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 240. Oh, sorry, that falls. Niin se raukeakin. 239 myös raukeaa. 241 sopii yhteen. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta 241, tarkistamme tämän. Saakaa. Oh. Well, uh, well called. Uh, 24. 24, 24 tulos siis hylätty. 242. We Canada, uh... Sopii yhteen sisäänestämme tästä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 voimme äänestää tästä. Se sopii yhteen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen 243. Vote is closed. Äänestys päättyy.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 Vote is closed. Ja 18. Päättyy 18.28 tuloksella hylätty. Seitsemän puolesta vastaan. Te et nostanut selvästi ylös käsiänne, joten on vaikea. Pitää koko ajan tarkastaa koneellisesti. Siis seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. No tarkistamme tämän koneesta kuitenkin. Ehkä olin väärässä. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 24 puolesta, 22 vastaan yksi tyhjääni. Niin hyväksytty. Sitten joudutaan sun kappaleisiin numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta asia raukeaa. Sitten 57 suunnan tarkistus esittelijältä voitetaan riippumaton itsenäinen työ 57 puolesta vastaan ei näy selvästi puolesta, 57 uudestaan siis vastaan, tyhjää, selvä tulos, hyväksytty. 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 11 puolesta vastaan, Tarkistamme 11 koneellisesti. Uh, 27 in favor, 20. 27-21 tuloksella hyväksytty, sitten 12 raukeaa ja 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15, 16, 17 ja 18, sitten 19 ja 20 yhdessä puolesta vastaan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 Vote closed. 21 in favor. Päättyy 21 27 vastaan. Hylätty. Sitten 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta anteeksi, se raukeaa samoin 30, 29 puolesta vastaan. Tarkistamme 29. Tulos 26, 22 hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 32 ja 33 no, samalla, ovat samanlaisia puolesta vastaan. Meidän pitää tarkistaa tulos 32 ja 3. Vote is closed. Äänestys päättyy. hylättötuloksella tuloksella 1927 hylätty 34 puolesta vastaan. Ei ole selvä tulos, joten tarkistamme 34. Se so, but Hyväksytty. Siis selvästi käytössä pyytäisin 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta. No tarkistamme 35 siis pyynnöstä. 35, jos haluatte. Thank you. Um, right on it, but... Oh. Yeah, 31.17. Tulos 31.17 hyväksytty. anteeksi 3018. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 raukea joten, ja 40 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 ja 43 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 puolesta 44 siis puolesta vastaan. Hylätty 45 puolesta vastaan. Hylätty 46 raukea 47 puolesta vastaan. Hylätty 48 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Sorry, can I do, uh, like... 48 täytyy tarkastaa koneellisesti. Todennäköisesti en nähnyt kunnolla tulosta. Yes, I think it was very clearly carried. I think... Taisi mennä läpi ihan selvästi. Uh, I think 42.5 is pretty clear. Niin kyllä, 42.5 on aika selvä tulos hyväksytty. 40 Kahdeksan siis läpi, 49 puolesta. Those against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Can I ask which way you're voting? You're uh, voting against, okay. Our vote is closed. Uh, Päättyy 41 puolesta, 6 vastaan, yksi tyhjä ääni, joten hyväksytty. Kiitän kovasti tästä ja lämpimät onnittelut Rova Grynille. Uh, the next one is the Perez. Ja sitten uh, siirrymme Pervas Berensin mietintöön. Siirrymme suoraan kompromissi Ahan. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 17, 18, 19, 20, 21 raukea. Kompromissi B puolesta vastaan. Uudelleen. Kompromissi B puolesta vastaan. Hyväksytty. 25 Siksi 23 ja 24 raukeavat. Ja 26 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 26 yksi liikaa allesta nyt. Oho. taas alusta. 26. Äänestys päättyy. 21, 26 hävitty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 33. 31, hylätty. 34 ja 35 yhdessä puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 34 ja 35.

Tarkistetaan 37. seitsemän tarkistetaan. Äänestys päättyy. Yhdeksäntoista puolesta 26 vastaan. Kolmekymmentä kahdeksan takaisin. yhdeksän puolesta vastaan Tarkistetaan 39. Äänestys alkaa 39. Kaksikymmentä puolesta 27 vastaan hylätty. 40 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan, jos te haluatte. 40 äänestys alkaa. viisi puolesta 22 vastaan hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 41, 42 raukeaa. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tarkistetaan 44. Äänestys alkaa. 17 puolesta 26 vastaan hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jolloin kaikki siinä rauke- Okei, tarkistetaan kompromissi E. Äänestys alkaa kompromissi E. Äänestys päättyy. 26 puolesta 21 vastaan. Se on hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 24 vastaan hylätty. 51 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 51. Äänestys päättyy. 20 puolesta 26 vastaan hylätty. Johdantoosan kappale, johdantoosan kappale 1, kohta kohdalta kohtaa äänestys. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan. Tämä on todella hankalaa nyt, kun ette nosta kunnolla käsiä, mutta tarkistetaan. Eli osan kappale 1, ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 26 puolesta 21 vastaan. Ja sitten toinen osa. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kakkonen raukeaa. Se raukeaa. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tämä Kompromissis tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta, ää se raukeaa. Kompromissi G puolesta vastaan epäselvää. Tarkistetaan kompromissi G. Ja nostakaa muuten selkeämmin kätenne ylös, mutta nyt kompromissi G. 44 puolesta yksi vastaan. Olen pahoillani, mutta jos te olisitte ystävällisiä ja nostaisitte käsien hieman paremmin, toki me kaikki olemme varmasti jo väsyneitä, mutta nostamalla kättä paremmin, niin meidän ei tarvitsisi tehdä näitä tarkistuksia. Tarkistus 10 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan taitaa olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 15 siis. Äänestys päättyy. 16 puolesta 31 vastaan hylätty. 16 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi raukeaa ja sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Koneellinen äänestys. Neljäkymmentäyksi puolesta, kolme vastaan ja kolme tyhjää. Kiitokset ja onnittelut edustaja Beresille. Ja seuraksi Uule Kristensenin mietintö. Lausuntoluonnos Viitonen on vedetty takaisin. Siirrymme suoraan kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15. Tarkistus 15. Suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 raukea, 22 vertti takaisin. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 raukea, 26 puolesta. Ei, odotakaa, odotakaa. 22. Ei, 25 ei raukea. Ei, 25 ensin puolesta vastaan. Tarkistetaan. 25 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 19 vastaan, kaksi tyhjää. 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tarkistetaan 29. Uskon, että se oli selkeästi hylätty, mutta en ole varma. Niin, tässä jo ajatukset harhailevat. Selkeästi hylätty. Siirrymme tarkistuksen 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi F puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tarkistetaan 36 25-21 hyväksytty. 37 on vedetty takaisin. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten sitten äh, koneellinen äh, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 44 puolesta kolme vastaan, ei tyhjää. Kiitokset edustaja Kristensenille ja onnittelut. Ja nyt siirrymme Emili Turusen mietintöön. Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen. Siirrymme suoraan äänestämään. Ah, minulle on pyydetty. Joku sihteeri pyysi tässä hieman aikaa. Selvä. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistetaan. 29. kaksikymmentä kolme, se on hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, kompromissi, äh, hy, hyväksytty. Minä rupean olemaan tässä todella väsynyt. Hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuurin kuutonen, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B. Okei, tarkistetaan. Kulttuurivaliokunnan tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuurivaliokunnan kahdeksikko puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 42 puolesta vastaan tarkistetaan 42 26 puolesta 21 vastaan hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48, ei anteeksi, 44. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan. Ei ole selvää. Tarkistetaan. 58. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäkuusi puolesta 21 vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan ei selvää. 59 äänestys alkaa. Kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäneljä, hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuurin 25 raukeaa. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 14 raukeaa. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12.29 katettu kompromissi H puolesta vastaan. Voitteko te nostaa kätenne kunnolla? Kompromissi H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 77. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kulttuuri 11. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan 82. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 22 vastaan, hyväksytty. 83 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi I puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 rautia. Kulttuuri kakkonen. Kulttuuri kakkonen, Äänet puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Kulttuurivaliokunnan tarkistus numero kaksi. 28 puolesta, 28 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kulttuuri 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kulttuuri 4 puolesta vastaan vastaan, tyhjää, hyväksytty. 94 suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuurin 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 100. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 32 vastaan. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Voisitteko te nostaa kätenne kunnolla ylös? 101 puolesta. Vastaan. Täytyy kuitenkin tarkistaa. 101. Äänestys alkaa. hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tarkistetaan 103. 19.27 hylätty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 108 puolesta. Vastaan Tarkistetaan 108. Äänestys päättyy. Selvä. 109. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan. Ihmiset eivät nosta käsiään kunnolla. 110 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata viisitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusitoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 128 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 129 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 130 puolesta, vastaan, tyhjää, Hylätty 131 suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kulttuurin seiska puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kulttuurin tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kulttuurin 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Lienee hylätty. Tarkistetaan. Kulttuurin tarkistus 23. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäviisi puolesta, 21 vastaan. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 140 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty, äh, hy- hyväksytty. Kulttuurin 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. kaksikymmentä kolme, hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 149 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kulttuurin 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kulttuuri A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan yhdeksän. 24, 29, yksi tyhjä. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 10. Tämä hyväksyttiin. 11 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, äh, hyväksytty, puheenjohtaja korjaa. 13 puolesta vastaan, tarkistetaan 13. 26 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan. En nyt ole varma, voitteko te nostaa kätenne kunnolla. Tarkistetaan 18.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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan nelonen. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäneljä puolesta 23 vastaan hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 puolesta, yksi vastaan ja neljä tyhjää. Onnittelut edustaja Turuselle. Is this the final? Two final votes. We've only got a few more votes to... Meillä on vain muutama, kaksi äänestystä vielä jäljellä. Suullinen kysymys ensin vanhusten pitkäaikaishoidosta. Kompromissi A, äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty kuusi puolesta, vastaan. Tarkistetaan kuutonen. 32 puolesta 16 vastaan. Tarkistus kahdeksan puolesta. Emme me äänestäneet seitsemästä, emmehän. Me kaikki tässä Olemme jo aika väsyneitä, mutta minusta me emme äänestäneet seiskasta. Eli tarkistus seitsemän puolesta. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tarkistus seitsemän. Pyytäisin, että myös alle ryhmä saisi tämän äänestyslistan nähtävästi. Niin alle ryhmällä ei ole äänestyslistaa ja se ei varmastikaan helpota tilannetta. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista puolesta 26 vastaan. Hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy 20 puolesta 26 vastaan. Hylätty kompromissi B puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys tarkistuksesta kaksi ensimmäinen osa. Äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan. Tarkistetaan toisen osan osalta. Seitsemäntoista puolesta, 29 vastaan. Hylätty. Tarkistus 13 kohta kohdalta äänestys puolesta. Ensimmäisestä osasta siis. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 46 puolesta yksi vastaan. Kiitokset tuestanne. Ja siirrymme sitten viimeiseen äänestykseen. Päätösohjelmaesitys. Onhan kaikilla äänestyslistat. Muuten minä knääkähdän tänne eteen. No niin, tarkistus yksi. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta, vastaan. Lienee hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 11, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 22 vastaan hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan 32. Äänestys päättyy. 26, 20 hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 37 puolesta Siis uudestaan 37. Me tarkistamme sen. 37. Hyvin selkeästi 44.3. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 46 puolesta yksi vastaan. Onnittelut minulle. Kiitos. Thank you. And thanks everyone. That was a... Um, ja kiitokset kaikille. Tämä nyt oli varsinainen maraton äänestys. En tiedä miten teistä, mutta minä ainakin olen ihan puhki. We'll have a, um, a two minute, three minute... Kahden kolmen minuutin tauko ja sitten jatkamme kuulemisella. Niin, että teillä on mahdollisuus hieman pitää taukoa.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 on unionin tuomioistuimen päätösten vaikutus asiassa Viking, Lava, Ryffert ja Luxemburg ja koskee työehtosopimusneuvotteluita. Ja pääpuhujen lisäksi tarkkailijana meillä on myös Thomas Jansen, joka on taloussosiaalikomiteasta esittelijänä, hän talousunlaatija. Kolme puhujaamme ovat herra, herra Silva, Armido Silva, herra Ceruti ja Rova Bashir EAYstä. E Annan ensin puheenvuoron herra Armindo Silvalle komissiosta. Thank you. Over to you. Well, um, ladies and gentlemen, uh... Naiset ja herrat, hyvää huomenta. Ensin haluan kiittää sosiaalityöllisyysasian valiokuntaa tästä kutsusta, että pääsemme tulla selittämään ajatuksiamme ja kantojamme tästä kysymyksestä. Luonnollisesti tuomioistuimen päätökset Viking Laval-kysymyksessä liittyvät tähän ja, ja Ryffet Luxemburg-kysymyksessä. Tästä on käyty erittäin tiivistä keskustelua, on keskitty siihen, miten täytäntöön pannaan ja tulkitaan työntekijän lähettämisdirektiiviä Samoin, minkälaisia seurauksia on siitä, että suojellaan työntekijän oikeuksia, aivan erityisesti kun ajatellaan AY-liikkeiden kollektiivisia oikeuksia toimia. On selvää, että vieläkin olemme kaukana sosiaalista ja poliittisesta konsensuksesta. Miten nämä vaikuttavat, mitä ovat avain juridisia kysymyksiä, jotka pitää ottaa käsittelyn prioriteetteina ja minkälaisiin toimiin pitäisi ryhtyä EU-tasolla päätökset selkeästi ovat osoittaneet jännitteet, joita on olemassa toisaalta. Nämä rajoitukset julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken, ajatellen yhtenäismarkkinoiden hyvää kunnosta toimintaa ja toisaalta miten tämä kaikki vaikutus nähdään. On vaadittu toimintaa poliitikolta, jotta sovelletaan sääntöjen, selvitetään so, sääntöjä, miten ne sovelletaan, ei juridisia ongelmia ratkaistaan. Täytyy tunnustaa, että hallitukset suoran tai epäsuoran, jota nämä päätökset koskevat, ovat jo vastanneet tähän pyyntöön. Yksi kaikkein tärkeimmistä vaikutuksista, joita päätöksestä oli, olivat muutokset lainsäädäntöön Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa, Alasaksassa ja Luxemburgissa. Saksassa ja Ruotsissa keskityttiin siihen, että parannettiin yhteensopivuutta työehtosopimusneuvotteluihin välillä, niin kun niitä harjoitettiin kansallisella tasolla ja miten otettiin huomioon määritelmät tässä työntekijän lähetysdirektiivissä myöskin ehdot, joiden mukaisesti AY-liikkeet voivat ryhtyä työtaisteluun yritystä vastaan, kun he lähettävät työntekijöitä. Näitä kaikkia selvennettiin paremmin Saksassa. Poistettiin velvoitus antaa paikallistyösopimusten mukaisia palkkoja, joita ei oltu yleisinä, yleisesti pätevänä pidetty Luxemburgissa. Ulkomaiset yritykset otettiin pois näistä vaatimuslistasta, jota ei voitu perustella julkisen politiikan perustella. Jotkut näistä pitää vielä todentaa virkamiesten toimesta. Kuitenkin on selvää, että päätösten seuraamukset ylittävät nämä jäsenvaltiot, joiden lakeihin tämä, nämä päätökset vaikuttivat. Niin kuin me näemme, tässä on kaksi avainkysymystä, jotka ovat yleisesti Euro, EU, nyt intressien mukaisia. Viking ja Laval kysymys on tällainen. Missä määrin AY-liikkeet voivat ryhtyä työtaisteluun, jotta suojelevat työntekijän oikeuksia ja etuja ilman, että heikentävät va- taloudellisia vapauksia, kuten asettautumisvapautta tai ta- tarjo- palvelujen tarjoamisoikeutta jäsenvaltiossa. Tämä kysymys koskee tasapainoa taloudellisten vapauksien, sosiaalisten perusoikeuksien välillä Molemmat näistä on turvattu perusoikeuksissa ja yhteisöoikeudessa ja sen sopimuksessa. Toiseksi jäsenvaltiot ja kansalliset neuvottelut, onko niillä oikeus antaa parempia ehtoja työntekijöille, jotka lähetetään väliaikaisesti niiden alueelle minimiehtojen lisäksi, jotka löytyvät 96-71 direktiivistä ilman, että heikennetään sitä ja luodaan esteitä rajat ylittävälle palvelujen tarjoamiselle. Tämä koskee sitä, miten tulkitaan direktiivin 671 säädöksiä aivan erityisesti artikla 3 kun suojellaan työntekijän oikeuksia ja ay liikeoikeuksia oikeuksia ryhtyä työtaisteluun, uskomme, että tuomioistuimen päätökset eivät vetoa työntekijän oikeuksia kyseenalaiseksi. Tuomioistuin on tunnustanut ensimmäistä kertaa, että oikeus ryhtyä työtaisteluun on perusta, perusoikeus. Se myös vahvistetaan AY-järjestöt edelleenkin voivat ryhtyä toimiin suojellakseen työntekijöitä, jos tässä vain toimitaan yhteisöoikeuden mukaisesti. Pitäisi myös korostaa sitä, että työntekijän vapaa liikkuvuus jossa, jonka mukaan on oikeus tehdä työtä toisessa jäsenvaltiossa, vapaus asettautua jonnekin, tarjota palveluita, nämä ovat perusperiaatteita EU-ssa. Nämä periaatteet on säädetty, siirretty yhteisöoikeuteen, joka antaa nyt mahdollisuudet ihmiselle ja yritykselle toimia. Tarkoituksena on maksimoida kaikki mahdollisuudet innovaatiolle, kasvulle, samalla suojellen liikkuvien työntekijöiden oikeuksia, liikkuvat sen omasta aloitteestaan tai, jos vaik- tai on he tai heidät on lähetetty työntekijän toimesta, työnantajan toimesta. Kuitenkaan tämä pitäisi tarkoittaa sitä, että liikkuvuus tai taloudelliset oikeudet turvataan aina silloin, kun pyritään tahallisesti heikentämään työehtoja tai jos halutaan ohittaa unionin aikomusta suojella työntekijän etuja silloinkin, kun on kyseessä rajat ylittävät kiistat kun tunnistetaan, kuinka tärkeitä nämä kysymykset ovat EU-kannalta katsottuna, puheenjohtaja Barroso itse sitoutui parlamentissa 2009 että laatii lainsäädäntöä, tehdään lainsäädäntöä tai asetuksen, josta, joka on yhteispäätöskäsittelyn mukainen. Tässä tämän mukaista pitäisi tulkita ja täytäntöönpanna ja parantaa lähetysdirektiivin täytäntöönpanoa Britin konferenssi työntekijän oikeuksista ja lähettämisestä. Tämän järjesti Oviedossa Espanjan puheenjohtajavaltiona maaliskuussa. Komissari Andor ilmoitti aikomuksensa siirtää nämä Baroson sitoumukset ehdotukseksi, jonka hän aikoo antaa 2011 sen jälkeen, kun on ottanut huomioon tulokset on saatu sidosryhmien konsultaatiosta mukaan lukien työmarkkinaosapuolet EU-ssa. Tärkeää kehitystä tässä yhteydessä on liittynyt siihen, että julkaistiin tällainen viitattainen raportti, jossa puhutaan uudesta yhteismarkkinoiden strategiasta. Kertomus käsittelee suoraan sitä kysymystä, miten markkinat ja sosiaaliset ulottuvuudet integroidulla, integroidulla talousalueessa voidaan vahvistaa. Erityisesti tunnustetaan se seikka, että jotta voidaan saada uutta vauhtia kestävällä pohjalla yhtenäismarkkinoihin, on tärkeää tarttua joihinkin tärkeisiin mm, friktiokohtiin, joita sosiaalisella puolella löytyy, ja sopeuttaa yhteismarkkinan yhteismarkkinasäännöt niin, että otetaan huomioon sosiaaliset tarpeet paikallisella tasolla. Mitä tulee sitten tilanteeseen, joka syntyy näistä tuomioistuimen päätöksistä? Raportti suosittelee sitä, että selvennetään täytäntöönpanoa direktiivissä 96-71 ja vahvistetaan tiedon jakamista, velvoitteista ja oikeuksista, joita yrityksillä ja työntekijöillä on. Ja puhutaan myös sanktioista rajat ylittävässä liikkuvuudessa ja tarjo, palvelun tarjoamisessa. Sitten ehdotan sitä, että olisi säädös, joka takaisi oikeuden lakkoon artiklan kaksi pohjalta neuvoston asetuksessa 26 vuodelta 1998. Samoin tarvitaan mekanismi, jotta löydetään epävirallisia ratkaisuja työtaisteluihin. Ottaen huomioon direktiivin säädökset on hyödyllistä muistuttaa siitä, että 9 98 asetuksen tarkoituksena on uudistaa sitoumus tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta. Samalla suljetaan pois kaikki kielteiset vaikutukset, joita syntyy siitä, että on oikeus lakkoon. Tässä kielletään sellainen toiminta, joka aiheuttaa suurta vahinkoa ja haittaa sisämarkkinoiden kunnolliselle toiminnalle ja aiheuttaa suuria menetyksiä yksilöt, jotka tämä koskee, vaikkakin tunnustetaan, että lakko-oikeus kuitenkin on edelleen olemassa varhaisen varoituksen järjestelmä koski ja tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä se koskee on laadittu, jotta voitaisiin toimia keskeisen luottamuksen hengessä. Komissio on tässä sovittelijan roolissa. Se voi vaatia, että kyseinen jäsenvaltio poistaa tunnistetut esteet vapaalle liikkuvuudelle. Komissio on nyt tutkimassa suosituksia tästä kertomuksesta ja tulee laatimaan tarkat suunnitelmat siitä, miten saadaan uudestaan liikkeelle sisämarkkinat myöhemmin tänä vuonna. On nyt järkevää tarkastella julisten puitteiden tarkistusta ja lähetysdirektiiviä laajemmassa yhteydessä useita vaihtoehtoja vieläkin tutkitaan komissiossa, mikä on toimiala, juridinen pohja, mitkä ovat parhaat välineet, ottaen huomioon, mit, Lissabonin sopimuksen toimeentulo, samoin perusoikeuskirja. Miten sitten identifioidaan tarkistuksen sovellusala? Tämä on kysymys, josta vielä ollaan varsin eri linjoilla. Kun tulevat ehdotukset komissio jatkossa esittää, sen pitää muistaa sopimuksen asettamat rajoitukset, mitä tulee juridiseen toimivaltuuteen EU-ssa ja pitää ottaa huomioon tämä säädös koskien lakko-oikeutta. Komission pitäisi myös välttää sellaista, sellaisia ehdotuksia, jotka eivät auta vahvistamaan konsensusta työmarkkinaosapuolen tai lainsäätäjien kesken. Pitäisi muistuttaa itseään siitä, että kun tämä hyväksyttiin neuvostossa vuonna 1996, työntekijän lähettämisdirektiivi oli avainasemassa kun pyrittiin selventämään juridista tilannetta lähetettyjen työntekijöiden kohdalla. Siihen asti tilanne oli ollut ristiriitainen kysymys ja oli jatkuvasti ollut erilaisia kiistoja. Direktiivi toimi tässä näin kehittäen tällaista päätyöehtoja, joita piti vaatia vierasmaalaisilta yritykseltä. Tämä oli hyvä kompromissi. Selvä, että täytyi helpottaa rajat ylittävää tarjoamista ja myös lisätä työntekijöiden lähettämistä välttäen kuitenkin sosiaalinen polkumyönti. Meillä on syytä uskoa, että tämä kompromissi vieläkin pätee tänä päivänä Siinäkin on edelleenkin hyvä tasapaino työntekijän suojelun ja taloudellisten vapauksien välillä mukaan lukien työntekijän liikkuvuus. Tästä syystä me emme ole vakuuttuneita siitä, että täytyy täysin uudistaa koko direktiivi tässä muodossaan. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi löytää ratkaisuja, jotta voitaisiin parantaa sellaisia kohtia, joista olemme sitä mieltä, että direktiivin soveltaminen on tapahtunut epätyydyttävällä tavalla tiedottaminen yrityksille ja työntekijöille, juridiset kysymykset ja suojelun väärinkäytöksiä vastaan. Jotkut aspektit vaativat huomiota erityisesti näin esimerkiksi niin yrityksiä joilla ei ole kunnollista taloudellista toimintaa alkuperän maassa ja ne toimivat niin, että välttäisivät sosiaali- ja työlainsäädännöllisiä säädöksiä omassa maassaan. Tämä ei ole mikään uusi ongelma e- Euroopan lainsäädännössä tapausoikeuden mukaisesti yhteisöoikeuteen ei voida luottaa, mitä tulee tällaisiin väärinkäytöstapauksiin. Kuitenkaan ja aina ei ole helppoa todistaa tuomioistuimessa, että on pyritty tahallisesti väärinkäyttämään asettamisoikeutta esimerkiksi ja on alennettu palkkoja tai kierretty veroja. Jotta voidaan selvittää asioita, palveludirektiivi on tunnistanut kohdassa 37, että pelkkä letterbox-kirjelaatikko ei, yritys ei ole mikään asettautuminen ja toteaa, että asettautumiskäsite vaatii sitä, että harjoitetaan taloudellista toimintaa kiinteässä sijaintipaikassa. Myös asetus 883 vuodelta 2004, kun se koordinoi sosiaalijärjestelmä, joka tuli juuri tässä voimaan, sekin vaatii ehtona työntekijöiden lähettämisellä, että otetaan huomioon alkuperämaan sosiaalijärjestelmä ja tämän yrityksen pitää toimia siinä maassa, jos, se on asettautunut. Väärinkäytöksiä voi tapahtua myös ketjutapaukset, koska ei tiedä, kuka oikein on vastuussa siitä, että ehdot täyttyvät työehtosopimuksissa. Komissio on tar- valppaasti seurannut juridisia kehityksiä näissä kysymyksissä jäsenvaltioissa. On monenlaisia ähm, vastuusääntöjä, joita tukevat tällaiset sanktiojärjestelmät, samoin ennaltaehkäisevät välineet. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että tällaiset säännöt ovat tehokkaita, kun pyritään saavuttamaan niiden, niiden asettamat tavoitteet silloin, kun alihankkijaketju on puhtaasti kansallisella pohjalla, mutta vakavia ongelmia täytäntöönpanossa syntyy, kun tilanne muuttuu rajat ylittäväksi alihankinnaksi. Tämä oikeut, osoittaa erityisen huomion, jonka komissio pitää kiinnittää huomiota vastuusääntöjen toteutumiseen rajatylittävissä tapauksissa. Tämä onkin uusi prioriteetti uudessa tutkimuksessa, johon ryhdytään vielä tänä vuonna. Pitäisi korostaa sitä seikkaa, että direktiivi 2009-52 sanktioista toimenpiteistä työnantajia vastaan, jotka epälaillisesti palkkaavat kolmansien maiden kansalaisia. Tässä ensimmäistä kertaa otetaan käyttöön vastuusäännöt alihankintakysymyksissä. kysymyksissä luotiin tällainen yhteisvastuukysymys ja juuri taloudellisia sanktioita ja muunlaisia välineitä käytetään. Sitten toinen kysymys on se, missä määrin valvontamekanismit isäntävaltiossa koskevat lähetettyjä työntekijöitä. Direktiivi takaa sen, että lähetetyt työntekijät saavat täyden suojan kansalliselta tasolta siinä määrin, että kunhan vain nämä säännöt on otettu lakisääteisiin ehtoihin direktiivissä, kuten palkka, työaika, työsuojelukysymykset. Tässä siis kaikki ehdot, jotka läheisesti liittyvät paikkaan, jossa työ varsinaisesti suoritetaan. kun valvotaan työehtoja, tämä liittyy enemmän työllisyyssopimuksiin sen pitäisi kuulua virkamiesten eh, harteille esäntämaassa. Palveluiden tarjoajien pitäisi noudattaa lakeja kansallisessa jotka löytyvät ydin työehtokysymyksistä eh, mukaan lukien kaikkia muita lakeja, jotka ovat voimassa isäntämaassa. 20, ky, eh, siis neuvoston 10 julkilausuma ei ole mikään poikkeus. Näin kun tuomioistuin on hyväksynyt sen, että kansallinen lainsäädäntö, joka vaikuttaa rajoittavasti palvelujen tarjoamiseen, voi olla oikeutettua silloin, kun on selkeitä vaateita, jotka koskevat yleistä etua ja jos ne ovat välttämättömiä, suhteellisia, eivät eikä niitä alkuperämaassa ole taattu. Lopuksi kun ajatellaan tulevia lainsäädäntöaloitteita, tämä tulee riippumaan näistä ongelmista, joita pyritään ratkaisemaan. Kun ajatellaan älykästä lainsäädäntöä, niin periaatteessa näitä välineitä pitäisi käyttää enemmän kuin direktiivejä, koska ne takaavat selkeämmän tilaisuuden identifioida ongelmat. Kuitenkin perussopimus sallii lainsäädännön koskien työoloja silloin, kun toimitaan 352 artiklan mukaisesti. Se vaatii yksimielistä neuvostossa ja parlamentin suostumusta hyväksyntää. Riippuen tarkistuksen laajuudesta pitäisi olla mahdollista myös ottaa huomioon mahdollisuus laatia täytäntöönpanodirektiivi. Komissio on aloittanut valmistelevan työn tarkoituksena saada aikaan tällainen lainsäädäntöehdotus, minkä mukaan lukien erilaiset tutkimukset, konferenssit ja muunlaiset projektit jälkikäteinen arviointidirektiivin vaikutuksesta kattaen sen sosiaaliset, taloudelliset ja juridiset kysymykset on alkanut jo vuonna 2009. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan tämän vuoden loppupuolella. Arviointia on tehty pilottihankkeiden tuella, joita parlamentti on ehdottanut vuonna 2008. Erityisvaliokunta on perustettu, jotta voidaan tarkastella hankaluuksia direktiivin tulkinta-asioissa – kuten miten sovelletaan julkiseen politiikkaan toimintaan liittyviä säädöksiä, minimipalkkoja, miten näitä voidaan verrata rajatultavalla tavalla valiokunta, kun mitä jatkaa työtään ja pyrkii saamaan aikaan yksi konsensus asioista. Tämän on perustettu myös edellinen työryhmä, jonka tehtävänä on arvioida toteutettavuutta, vaihtaa tietoa elektronisesti ja näin voitaisiin helpottaa yhteyksiä kansallisten hallintojen välillä. mm, toteuttavuusarviointi. To prevent and fight undeclared work. Pyritään taistelemaan myös laitonta työntekoa vastaan. Tähän tutkimukseen 2009 tästäkin odotetaan tuloksia tämän vuoden lopulla. Komissio on tukenut viittä kansallista projektia ja on erilais... tämä sallii sen, että ne, jotka ovat mukana työntekijän lähettämisessä, voivat vaihtaa parhaimpia käytäntöjä. Samantyyppisiä ehdotuksia annetaan jatkossa 2000, tänäkin vuonna myös pilottihankkeiden pohjalta, joihin parlamentti on tehnyt aloitteen. Hyvät naiset ja herrat, toivottavasti olen tehnyt selväksi sen, että tarvitaan selvennyksiä ja vastataan perusteltuihin huolenaiheisiin. Tämä on selkeä prioriteetti komissiolle. Minä toivon myös, että kun ajatellaan komission sisäistä asian käsittelyä, olen pystynyt tässä nyt vastaamaan erilaisiin kysymyksiin, joita te saattaa olla tietysti jatkossa vielä selvennän tarvittaessa. Kiitoksia. Thank you very much for that. And I'll move uh, on. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Kathleen Pachier. Hän on EAYn sihteeri, joka on vastuussa työntekijän lähettämiskysymyksestä. And, um, kiitokset tästä kutsusta. Ja yritän tässä koota yhteen nämä tärkeimmät huomiot ja toivon mukaan sitten keskustelussa tulee esiin muitakin asioita. Olen toivon mukaan te olette saaneet paperilla <laughs> minun esitelmäni, jota en voinutkaan täällä nyt sitten esittää niin kuin halusin, enkä tule sitten seuraamaan kanssa tarkasti, koska puheaikaa. EAY ja minä olen tehnyt teidän kanssanne paljon yhteistyötä vuodesta 2003 lähtien liittyen nimenomaan tähän lähettyjen työntekijöiden direktiiviin. Ja olimme erityisen huolissamme siitä, millä tavalla se astui voimaan ja johti äh, vakaviin kysymyksiin koko tästä välineestä itsestään. Meille on aina ollut hyvin tärkeää painottaa sitä, että ennen kaikkea sisämarkkinat ovat se konsepti, jonka puitteissa me puhumme lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, työehtosopimuksista ja niin edelleen. Tässähän on tarkoituksena se, että saadaan aikaan edistystä ja parannusta kaikkien ihmisten tilanteeseen e-, Euroopan unionissa. Ja siinä kontekstissa me nyt tarkastelemme näitä välineitä, joista puhumme. Jos katselemme näitä tuomioistuimen tapauksia, se löytyy tästä, näistä papereista, jotka olen itselle jakanut, niin nähdään, että tässä on oikeastaan pääoma versus työvoima 4-1 tavallaan jalkapallotermeinä. Eli tässä on... Miksi näin? No siksi, että oli äh, hyvin mielenkiintoista kuulla myös äh, herra Silvaa, koska hän esitti kysymyksen juuri niin kuin me sen näemme. Eli tässä on kysymys hierarkiasta. Joten kysymys, kuten herra da Silvakin sanoi, jos jäsenvaltiot äh, tai ammattiyhdistysliitot, kun ne tekevät jotain, että ne eivät sillä heikennä markkinoita. Ja meistä, jos tuomioistuin olisi tasapainoisella tavalla äh, lähestynyt tätä, niin tässä olisi ollut äh, kaksinkertainen tavallaan lähestymistapa, koska jos pääoma ja yritykset, äh, kun ne liikkuvat, voivatko ne tehdä sen ilman, että ne rikkovat perusoikeuksia? Tämä on ollut tasapainoisempi lähestymistapa tuomioistuimelle mutta tätä ei näy kuitenkaan näistä tuomioista. Te puhuitte myös siitä, millä tavalla TES vaikuttaa työmarkkinoihin. No, me voimme osoittaa sen, että kun ryhdytään AY-toimiin työntekijöiden suojelemiseksi silloin, kun on kysymys rajat ylittävistä toimista. Heti kun on kysymys rajat ylittävästä ulottuvuudesta, mikä on hyvin helppoa tänä päivänä Euroopassa, niin silloin on suuri riski, että meidät viedään, vedetään oikeuteen. Ja mikä tahansa yritys, joka ajattelee, että tässä on rajat ylittävä ulottuvuus, sillä on argumentti ja se voi sanoa, että mitä ikinä te aiotte tehdä, niin se tulee vaikeuttamaan minun vapaata liikkuvuuttani ja voi viedä sen jutun silloin oikeuteen. Eli tämä on hyvin vakava riski AY-liikkeelle. Tämä on myös ILOlle asia, samoin kuin Balpalle yhdistyneessä kuningaskunnassa, jolla on nyt ongelmia British Airwaysin kanssa. Ja tämä riski on syntynyt nimenomaan tuomioistuimen tuomioiden perusteella. No miten tässä voidaan mennä eteenpäin? Sisämarkkinat ovat tärkeitä, me tuemme niitä, mutta me uskomme, että tässä tarvitaan myös luottamuksen rakentamista. Olemme sanoneet tämän usein ja niin myös Monti omassa raportissaan sanoo hyvin selkeästi, ja tätä me pidämmekin hyvänä asiana. Mutta mitä sitten äh, markkinoilla tapahtuu, se täytyy tuoda esille myös työntekijöille. Me kannatamme direktiivejä, erilaisia mekanismeja ja myös sellaisia tulkintoja, joissa huomioidaan suojelun tarve. Ja me haluamme tehdä selkeän eron suojelun ja protektionismin välillä, koska meidän mielestämme tämä keskustelu on käytävä. No, onko sitten työehtoneuvottelu, onko se este? No, työ ehtosopimusta pidetään jossain määrin esteenä, mutta meidän mielestämme eh, ei huomioida, että työehtosopimus on myös eh, tavallaan suoja, jolla annetaan tiettyjä tavallaan voimia eh, ihmisille ja se on myös tavallaan ennalta ehto, että sisämarkkinat voivat toimia hyvällä tavalla. Me olemme hyvin meillä on hyvin vahvoja mielipiteitä siitä, mitä pitäisi tehdä. Olemme maininneet monta kertaa, että nimenomaan tämä tasapaino on vinossa. Tätä pitäisi perustamissopimusten valossa selkeyttää. Me kutsumme sitä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden pöytäkirjana. Miten joku voisi vastustaa tällaista sosiaalista edistystä? Me haluamme selkeyttää perustamissopimusta niin, että tämä on se tavoite. Ja sitten kun me tulkitsemme perustamissopimusta sisämarkkinoilla, niin ei pitäisi olla kysymys ainoastaan siitä, millä tavalla tarkistetaan, mitä työntekijät tekevät, ettei se heikennä markkinoita, mutta myös sitä, että työnantajat ja yritykset eivät heikennä työntekijöiden oikeuksia. Ja esimerkiksi työntekijöiden siirtäminen palveludirektiivin puitteissa ei ole minusta oikea lähestymistapa, koska työntekijät eivät ole mikään palvelu. Se on myös asia, joka pitäisi selkeyttää. Koko tämä oikeudellinen puitteisto täytyy selvittää. Meillä on palveludirektiivi, meillä on lähetettyjen työntekijöiden direktiivi, sitten on tämä tulkinta sanasta palvelut perustamissopimuksessa ja niin edelleen. Monti on laatinut hyvin mielenkiintoisen raportin. Me olemme tutkineet sitä hyvin tarkkaan ja jatkamme myös sen tavaamista. Meistä on hyvin positiivista, että hän tunnistaa sen ongelman, mikä liittyy työmarkkinoiden oikeutukseen ja siihen, että tarvitaan enemmän selkeyttämistä ja varmuutta. Me näemme tiettyjä ongelmia hänen raportissaan siinä osassa, missä hän puhuu taloudellisten vapauksien ja perusoikeuksien eroista. Sen vuoksi, että meidän mielestämme hän ei oikein ymmärrä meidän ongelmiamme liittyen lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin. Eikä hän liian oikein ymmärrä, tai hän ei tutkinut sitä, missä määrin tässä tekstissä voitaisiin paremmin vastata näihin haasteisiin ehdottaisin myös äh, tietynlaista mekanismia, joka meidän mielestämme olisi äh, sovelias palveludirektiivin puitteissa silloin, kun äh, tämä palveludirektiivi on sama kuin Montin direktiivi. Mutta lähetettyjen työntekijöiden direktiivi on ihan eri asia. Joten jos me katselemme tätä hänen ehdotustaan, niin se antaisi meille yhtäkkiä vahvemman komission inputin jäsenvaltiossa, jossa tämä äh, varoitusjärjestelmä soittaisi kelloja välittömästi. Enkä me äh, oikein usko, että tämä oli se, mitä me olis, halusimme. Me pyydämme oikeastaan vain eniten, enemmän äh, ymmärtämystä meidän ongelmillemme. Mutta ymmärrämme toki, että mihinkään sitten ikinä pyrkiikään siihen, niin me tulemme tarkastelemaan tätä ja koska äh, jos tulee lisää lainsäädäntöä, niin äh, siinä täytyy huomioida äh, yksilölliset oikeudet. Te näette tuolla paperilla, minulla ei ole nyt aikaa käydä yksityiskohtaisesti kaikkia näitä asioita lävitse, mutta me olemme juuri saaneet päätökseen asiantuntijaryhmän raportin. EAYllä oli tällainen asiantuntijaryhmä, joka käsitteli kaikkia näitä ehdotuksia ja oikeudellisia seuraamuksia ja puitteistoja ja niin edelleen. Ja me tulemme lähettämään sen teille. Se saatiin valmiiksi eilen ja uskon, että se tulee auttamaan teitä teidän keskusteluissanne. Ja sitten voiko tämä komission asetus ratkaista meidän ongelmamme? No, komissio on tehnyt ihan mielenkiintoisen ehdotuksen, mutta siinä keskitytään lähinnä taas toimeenpanoon ja käyttöönottoon. Voin kertoa esimerkiksi, että rakennusalan työmarkkinaosapuolet tällä hetkellä työskentelevät tällaisen sopimuksen parissa, jolla pyritään parantamaan tilannetta rakennussektorilla. Mutta ne asiat, jotka esimerkiksi Herrada Silva otti esiin ja joita olemme kuulleet näissä keskusteluissa komission kanssa, eivät ratkaise meidän ongelmiamme liittyen tähän lähetettyjen työntekijöiden direktiivin tulkintaan varsinkin jos on kysymys eh, maksimi, sitä maksimidirektiivinä. Voivatko työntekijät saada enemmän tai parempaa eh, suojaa? Ja tässä me liittyy liikumme jälleen alueella, missä tulkitaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä perustamissopimuksen puitteissa. Ja silloin perustamissopimus sanoo, että me emme voi mennä yhtään eteenpäin enemmän kuin minimistandardit, ja me emme tulkitse tätä sillä tavalla. Ja tässä on muitakin ongelmia, joita ei voida ratkaista asetuksella. Sen lisäksi asetuksella pyritään kattamaan muutamia hyvin mielenkiintoisiakin asioita, ja me kannatamme esimerkiksi sitä, että olisi tällainen jaettu vastuu Euroopan tasolla, koska kansalliset järjestelmät eivät aina kata rajat ylittäviä asioita. Mutta heti kun me tulemme tällaiseen hyvin arkaluontoiseen aiheeseen, niin me uskomme, että tämän asetuksen toteuttaminen on ihan yhtä vaikeaa kuin aikoinaan lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Joten me emme aina usko tähän, että tämä asetus olisi se tärkein asia sen sijaan tärkeintä olisi keskustella laajasti tästä lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä. Me odotamme kuitenkin innolla komission ehdotuksia, koska me tiedämme, että siellä varmasti on ainakin hyvä äh, tarkoitus ja tavoite. Sitten lopuksi vielä ehkäpä muutama sananen äh, näistä julkisista äh, hankinnoista, joka on hyvin tärkeä monissa jäsenvaltioissa – ja tällä on ollut äh, hyvin suuri vaikutus äh, Riffertin äh, asiassa ainakin, koska me olemme sitä mieltä, että kuitenkin se, miten on toimittu jäsenvaltioissa, niin siinä on menty ilon vuoden 1994 yleissopimusta vastaan, samoin kuin meidän näkemystämme vastaan siitä, mitä julkiset hankinnat toimivat. Kymmenen jäsenvaltiota on ratifioinut tämän instrumentin ja komissio ei ole tähän mennessä kertonut meille vielä, millä tavalla jäsenvaltiota voivat nyt sitten yhdistää tuomioistuimen päätöksen tähän ratifioituun julkisten hankintojen direktiiviin. Tämä on tärkeää, koska tässä suojellaan nimenomaan työehtosopimusta sopimusneuvotteluita välineenä sinänsä. En tässä nyt välttämättä ole vastannut kaikkiin teidän kysymyksiinne. Ehkäpä jotkut niistä tulevat keskustelun aikana uudelleen esiin. Olette varmasti hyvin kiinnostuneita siitä, mitä me olemme tehneet työntekijöiden kannalta näissä asioissa. Ja minusta me olemme käyneet hyvin rakentavia ja pitkiä keskusteluita tämän vuoden aikana ja hyvin hyvässä ilmapiirissä päätimme, että me emme hyväksy oikeastaan eh, mitään näistä tärkeistä asioista. No tarkoittaako tämä sitä, että me emme voi jatkaa keskusteluita? Ei, kyllä me toki tulemme jatkamaan keskusteluita laajoista kysymyksistä, kuten liikkuvuus, mobiliteetti. Se on hyvin tärkeää minusta, jos työmarkkinaosapuolet kykenevät eh, sopimaan eh, tulevaisuuden asioista. Mehän puhumme tässä kuitenkin heidän avainvälineistään, kuten esimerkiksi työehtoneuvotteluista, mutta ikävä kyllä en näe, että että näistä avainkysymyksistä saataisiin aikaan mitään sopimusta ihan lähitulevaisuudessa. Ja sitten viimeinen puheenvuoro ennen kuin keskustelu alkaa on herra Maxim Ceruti, eh, neuvonantaja sosiaalikysymyksissä Business Europeista. Madam Chair, dear members of the European Parliament. Johtaja, hyvät parlamentin jäsenet, ensin haluaisin kiittää teitä, että kutsuitte työmarkkinaosapuolet osallistumaan tähän keskusteluun tuomioistuimen päätöksestä. Tämä, asia käsittelee, tämä raportti käsittelee näitä päätöksen liittyviä ristiriitaisia kysymyksiä. Tässä puhutaan siis niistä, missä olimme samoilla kannalla, missä taas eri mieltä. Teimme tämän loppuun maaliskuussa ja sitten tässä vuoden sisällä tulee myös ehdotus työntekijän lähettämisestä. Because directive was also supported Mario Monti on tukenut tätä aloitetta myös uudessa strategiassaan sisämarkkinoista. Me uskomme, että tämä raportti on hyvä panos tähän keskusteluun, kun komission etuksen kautta pyritään paremmin täytäntöönpanemaan lähetysdirektiiviä. Olen tuonut jotakin kopioita tästä raportista teille ja luonnollisesti voitte vapaasti tutustua niihin niin kuin Kathleen äsken sanoi, tämä on pitkä prosessi, mutta me todellakin tutustuimme syvästi näihin kysymyksiin. ja on totta, että emme ole kaikista asioista samaa mieltä, mutta on useita kohtia, joita haluaisin korostaa. Ja ne ovat niitä kohtia, joissa työmarkkinaosapuolet voivat olla samaa mieltä. Ensinnäkin periaate pääoman ihmisten tavaroiden vapaa liikkuvuutta pitäisi kehittää ja protektionismia vastaan pitäisi taistella. Toisaalta työntekijän liikkuvuus, yritysten liikkuvuus yhteismarkkinoilla on avainkysymys, kun rakennetaan Eurooppaa, ajatellaan asiaa taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kolmas asia, jotta voidaan säilyttää kilpailun ilmapiiri kaikkien yritysten ja palveluiden tarjoajien samassa tilanteessa pitäisi alistaa samoille säännöille ja säädöksille ilman syrjintää. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että työntekijän lähetysdirektiivi, joka koskee 0,4 prosenttia EUn työvoimasta, sitä pitäisi paremmin täytäntöön panna. Nämä ovat tällaisia kohteita, joista työmarkkinaosapuolet ovat samaa mieltä EU-ssa. Tänään haluamme ilmaista näkemyksiämme siitä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, mutta ennen tätä haluaisin palata siihen, mitä te olette täällä viime vuosina tehneet Euroopan parlamentissa. Ja viimeinen mietintö, joka hyväksyitte on lokakuuta 2008, se koskee haasteita, jotka liittyvät TES-neuvotteluihin EU-ssa. Ja sinä aikana te sanoitte, että osittainen tarkistus lähetysdirektiivissä pitäisi lukea pois sitä mahdollisuutta, jos sitä pidetään tarpeellisena sen jälkeen, kun on analysoitu haasteita, joita tuomioistuimen päätöksistä nyt syntyy ajatellen kansallisia järjestelmiä. Kun osallistutaan osallistutaan tähän kuulemiseen. Me halusimme osoittaa Euroopan parlamentille, että ei ole tarvetta tarkistaa tätä työntekijän lähettämisdirektiiviä. Ensimmäinen syy on, että oikeus neuvotella työehtosopimuksesta on säilytetty samalla kuin oikeus. Ensinnäkin joskus unohtuu näissä päätöksissä se, että viikinkien lavaltapauksessa tapauksessa tästä joku ollenkaan puhui, tässä ensimmäistä kertaa tunnustettiin oikeus lakkoiluun perusoikeutena. Mutta sitten on syntynyt uutta kehitystä 2009 joulukuussa, kun tuli, ja tämän tänä vuonna tuli voimaan Lisbonin sopimus, ja se sitovalla tavalla vaikut, vaikuttaa perusoikeuskirjaan. Se tulee nyt primäärioikeutta ja on erittäin tärkeää ymmärtää ja arvioida, minkälainen juridinen vaikutus syntyy tällaisesta tilaisuudesta, koska loppujen lopuksi Tämä koskee näitä kysymyksiä, joita on tullut esille ja joitakin ongelmallisia kysymyksiä on myös käsitelty EAYssä. On erittäin tärkeää alkaa siitä, mitä nyt meillä on olemassa tällä hetkellä, ja me uskomme, että tämä ratkaisi monia ongelmia jo nyt, kun tämä sitova vaikutus on saatu aikaan primaarioikeuden myötä. Tuomioistuimen sääntöjen mukaisesti lakko-oikeus ei ole mikään ehdoton oikeus. Ehdoton oikeus, kuten oikeus elämään, tai kirjoituksen estäminen, tätä ei voida rajoittaa, mutta lakko pitää käyttää suhteellisella tavalla. Ilman rajoituksia se voisi johtaa siihen, että rikotaan liiallisesti muita oikeuksia vastaan ja tämä koskee myös perusoikeuksia ilmaisunvapaus, sehän tietysti rakas asia täällä parlamentissa olettaisi. Tämä on yksi tällainen oikeus, jota pitäisi käyttää suhteellisella tavalla, kohtuudella. Viking Laval-tapaukset, tässä ei keksitty mitään uutta tässä asiassa, siinä vain toistettiin tuomioistuimme tapa oikeuskäytäntöä siitä, että suhteellisuus oikeuksien käytössä on tarpeen. Ja tämän lisäksi ei ole, tämä ole mitään uutta monille jäsenvaltioille, joissa on juurisia säädöksiä, joissa myös asetetaan rajoja lakkoilulle ja lakko-oikeuden harjoittamiselle, joten kun olemme nyt keskustelleet EAYn kanssa asiasta vuoden verran, emme ole aivan samoilla linjoilla, koska jon- ei ole, mitään, ei ole mitään sotatilannetta näiden oikeuksien samarkkinoiden välillä, mutta oli vaikea löytää tässä kuitenkaan oikeaa sanamuotoa. Ja syynä on se, että meille jo nyt taloudelliset vapaudet ovat rajoitettu ja varsin pitkälti. On eurooppalaisia sääntöjä, kansallisia sääntöjä ja miten nämä saavat, sitten vaikuttavat keskenään, niin tämä tarkoittaa, että monia ehtoja pitää täyttää ennen kuin voidaan harjoittaa näitä taloudellisia oikeuksia. Ja itse asiassa, mitä tuomioistuin totesi, oli, että oikeus ryhtyä kollektiiviseen työtaisteluun, se vaatii suhteellisuutta. Tässä on siis tällaisia keskinäisiä myönnytyksiä. Ei se ole mitenkään poikkeuksellista, emmekä me voi päätyä kompromissiin siitä seikasta, että täytyy käyttää välinettä suhteellisella tavalla. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty jäsenvaltiosta tämä koskee, jotka täyttyvät tuomioistuimen päätöksen ehdot. Emme usko, että se heikentää työ AY-liikkeen oikeuksia neuvotella työehtosopimuksista ja muusta. Voidaan, näin voidaan paremmin toteuttaa työntekijän lähettämisdirektiivejä näissä maissa ilman, että kyseenalaistetaan työ, työmarkkinajärjestelmää. Esimerkiksi Lavals-päätös osoittaa, se erityispiirteitä liittyy TES-järjestelmään. Ruotsissa ei ole minimipalkkaa tai yleisesti sitovia kollektiivisia sopimuksia. Joskus on mahdotonta tietää, mitkä velvoitteet koskevat lähetettyjä työntekijöitä. Tämä avoimuuden puute on nyt saanut parempaa selvennystä aikaan, mutta toimenpiteet, joihin kansallisella tasolla ryhdytään, eivät kyseenalaista Ruotsin järjestelmän peruskysymyksiä, vaikkakin me uskomme, että työ, jota on tehty näissä jäsenvaltioissa, on mahdollistunut sen, että on pystytty vastaamaan tulkintakysymyksiin, joita on tullut esiin koskien työntekijän lähettämisdirektiiviä. Me uskomme, että työntekijän lähettämisdirektiiviä ei tarvitse tarkistaa se on tämä toinen pääkohta, jonka haluan esittää. Siinä saadaan aikaan herkkä tasapaino aikaan, helpotetaan ty- tar- palveluiden tarjoamista rajat ylittävästi ja pyritään saamaan aikaan yritykselle hyvä kilpailutilanne ja samalla asianmukaisella tavalla suojellaan lähetettyjä työntekijöitä. Mielestäni me edes, edelleenkin näin tapahtuu. Tässä helpotetaan palveluiden tarjoamista rajat ylittävällä tavalla ja varmistetaan sääntöjä noudatetaan isäntämaassa ilman, että sanellaan koko isäntämaan lainsäädäntöä niiden niskalla. Jos näin tehtäisiin, silloin selkeä este syntyisikin palveluiden tarjoamiselle EUn alueella. Sitten reilun kilpailun ilmapiiri, samat säännöt koskevat kaikkia yrityksiä, jotka lähettävät työntekijöitä muualle. Näitä sääntöjä pitää noudattaa. Ne ovat samat säännöt, ei ole mitään eroja yritysten kohdalla. Ja tämä on direktiivin tarkoitus rajoittaa tämä yhtäläisen kohtelun periaate yrityksen, joka lähettää työntekijöitä, ei tässä ole kysymys siitä, että työntekijän välillä on yhtäläinen kohtelu. Se ei ole koskaan ollut näin. yhtäläisen kohtelun periaate liittyy yrityksiin ja se antaa sellaisen suojan lähetetylle työntekijöille. Selkeästi määritellään isäntämaan säännöt, joita pitää noudattaa, mukaan lukien minimipalkka. Tämä on aika epätavallista EU-lainsäädännössä. Yleisesti ottaen EU ei voi vaikuttaa mitenkään palkkoihin. Se kuuluu jäsenvaltioiden harteille samoin työmarkkinaosapuolille. Mutta tässä tapauksessa, koska kyseessä ei ole harmonisaatiodirektiivi, vaan tällainen koordinoiva direktiivi, niin silloin palkkakysymystä onkin käsitelty. Me uskomme, että tasapaino on, ei, ei ole kärsinyt tästä tuomioistuimen päätöksistä. Ongelmat, jotka liittyvät tähän, liittyvät näihin perussääntöihin direktiivistä ja miten niitä voidaan käytännössä toteuttaa kansallisissa erilaisissa tilanteissa. Ja tässä mielessä toiminta EU-tasolla on välttämätöntä, että voidaan parantaa hallinnosta yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken parempi tiedottaminen työntekijöille ja yrityksille ottaen huomioon työehdot, joita pitää noudattaa, on ennakkoedellytys sille, että voidaan saavuttaa paremmin direktiivin täytäntöönpano. Meistä on kyllä tilaa parantamiselle tässä mielessä. Toimenpiteet, joilla pyritään parantamaan direktiivin täytäntöönpanoa, tämä on erittäin tärkeä kysymys meille. Sen ei pitäisi johtaa siihen, että on liiallisia haast- taakkoja yrityksille. Ja tiedämme, että tästäkin on selkeää oikeuskäytäntöä tuomioistuimesta, mitä toimenpiteitä voidaan hyväksyä, mitä taas ei. Ja lopuksi on totta, että tuomioistuimen päätöksiin liittyy tiettyjä ongelmia sen suhteen, miten työntekijän lähetysdirektiivi on tietysti kansallisen lainsäädäntöön jossakin maissa, mutta jäsenvaltiot ovat pyrkineet parantamaan kansanlainsäädäntöään näiden päätösten valossa ilman, että kyseenalaistetaan kotimaista työehtosopimusneuvottelujärjestelmää. Me toivomme, että Euroopan parlamentti on meidän kanssamme samaa mieltä siitä, että ei tarvitse tarkistaa työntekijän lähettämisdirektiiviä, meidän pitäisi keskittyä työ siihen, että vahvistamme hallinnollista yhteistyötä ja parannamme tiedonkulkua yritysten ja työntekijöiden välillä. Tämä on ennakkoedellytys en käsitellyt niitä joitakin kysymyksiä, joita te otitte esille kysymyksissänne ennen koko, kokousta, mutta olen valmis niihin vastaamaan keskustelun aikana, jos haluatte palata niihin. Kiitoksia huomiostanne. Thank you very much. That's very useful all of you for... Kiitoksia. Tämä oli erittäin hyödyllistä tietoa teiltä kaikilta, mitä saimme. Niin kuten sanoitte, voidaan vielä esittää muita kysymyksiä ja myös jatkokysymyksiä. Ennen kuin jäsenet voivat osallistua, pyytäisin teitä esittämään tarkan täsmällisen kysymyksen. Sitä olisi hyötyä. Meillä on nyt kolme puhujamme täällä läsnä, jotka voivat vastata kysymyksiinne. Ensin herra Ludvigsen. Kiitos. Haluaisin aloittaa kiittämällä hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Laval ja Viking ovat asioita, joista on puhuttu intensiivisesti sen jälkeen, kun tuomiot tulivat. Enkä minä koskaan lakkaa ihmettelemästä sitä, miten tuomioistuin tässä oikein toimi. Nyt meillä on sellainen tilanne, jossa ammattiyhdistysliikkeitä painostetaan vahingonkorvauksilla ja ILOn komitea on sitä mieltä, että tässä oikeastaan rikotaan ILOn sopimuksia vastaan. Eli on tuomioistuimia, jotka tekevät äh, päätöksiä, joka osoittaa kuitenkin, että äh, lähetettyjä työntekijöitä sorretaan ja he eivät saa palkkoja eikä mitään. Ja minä olen omin silmin nähnyt tämän ja varmasti pian näinkin. Minä olen työskennellyt äh, AY-liikkeessä vuosia Ruotsissa ja olen nähnyt omilla silmillä, mitä tapahtuu niille ihmisille, joita hyödynnetään tällaiset tällaiselta huonolta, huonon työnantajan puolelta. Tässä on kysymys sosiaalista polkumyynnistä, ei muusta. Haluaisin nyt kysyäkin, miten voi olla, että direktiivi, joka on laadittu suojelemaan lähetettyjä työntekijöitä – ja jossa sanotaan hyvin selkeästi, että sen ei saa olla esteenä paremmille ehdoille. Sitä käytetään tekosyynä, jotta voidaan rajoittaa AY-liikkeen vaikutusta ja, ja, ja, ja sitä, kuka työskentelee missä. Ruotsissa ei edes vaadita, että työntekijät olisivat vakuutettuja ja periaate samasta työstä äh, maksetusta samasta palkasta on myös ohitettu. On selvää, että meidän on tarkistettava tämä direktiivi niin, että me voimme korjata ne olosuhteet, joihin nämä tuomiot johtivat meidän täytyy puuttua tilanteeseen, sen me tiedämme, mutta miten Business Europe ja komissio suhtautuvat siihen, että vakavamielisten hyvien yritysten täytyy kilpailla sellaisten yritysten kanssa, joilla ei ole minkäännäköisiä vakuutuksia, jotka maksavat palkkoja, joilla kukaan ei elä. En ole koskaan vastustanut tervettä kilpailua, mutta sen tulee tapahtua yhtäläisin ehdoin. Mitä mieltä komissio on? Komissio, joka on itse kehottanut jäsenvaltioita ratifioimaan ILOn yleissopimuksen ja käyttämään sitä kauppaneuvotteluissaan. Ja että EUn lainsäädäntö on nyt tavallaan vastaan tätä komissiota. Onko EUn oikein liittyä keskittyä niihin maihin, jotka eivät täytä tätä yleissopimusta, kuten Albania, Etelä-Korea ja Zimbabwe, ja on niitä jokunen muukin. Kiitos. Thank you very much. Uh, we don't have a... Kiitos. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, ja jos me haluamme vielä vastaukset kysymyksiin, niin pyytäisin, että olette hyvin lyhykäisiä puheenvuoroissanne ja esitätte hyvin selkeitä kysymyksiä. Puolitoista minuuttia maksimi per puhuja. En aio panna kelloa päälle, mutta olisi hyvä, jos te voitte toimia näin. Sitten herra Kristensen. Not... Kiitos puheenjohtaja. Kun Tanska liittyi näihin sääntöihin johtui siitä, että Tanskan työmarkkinalainsäädäntöä käsiteltiin tuomioistuimessa. Haluaisin nyt esittää kaksi kysymystä komissiolle, koska minusta äh, tässä oli kaksi asiaa, joita kuuntelin tarkkaan. Ymmärsinkö oikein, että sisämarkkinasäännöt ja äh, tämä horisontaalinen sosiaalinen lauseke ja oikeudet eivät äh, ylittävät tavallaan työntekijöiden oikeuden työehtosopimuksiin. Onko totta, että nämä äh, lait, joita äh, on luotu äh, niin, että voidaan maksaa huonompia palkkoja, että se pitää paikkaansa. On hyvin tärkeää, että meillä on selkeät säännöt siitä, että nämä asiat ovat selviä maasta maahan, koska muuten me emme kykene pitämään kiinni meidän työmarkkinajärjestelmästämme, kun siihen hyökätään tällä tavalla. Uh, Kiitokset. Tämä oli nopea. Ja sitten herra Clark. Thank you, Madam Chairman. By way of... puheenjohtaja johdantona. Kyseenalaistan oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen ja lähettämisdirektiivin ainakin kuningaskunnassa on kaikkialta ihmiset, jotka tekevät siellä työtä varsin tyytyväisenä ennen kuin oli mitään Rooman sopimusta olemassa, olen itse opettaja. Opetan joskus opettajia ympäri Eurooppaa, heillä ei ollut mitään ongelmia ennenkään, kun liitimme yhtenäismarkkinoihin, kun en ymmärrä, mistä on kysymys. Laval, kysymys ei koske yksilöitä, vaan massaliikkeitä. Ja työehtosopimukset nyt sitten ovat saaneet aikaan sellaisen tilanteen, jossa he tekevät työtä alle kyseisen maan minimipalkan. Minun ymmärtääkseni minimipalkka näissä maissa, joista on kyse, kuuluu parlamentin päättäväksi. Siis millä oikeudella tuomioistuin kumoaa näiden maiden lakia? Onko kyse siitä, että itse asiassa agenda onkin se, että pyritään edistämään työntekijöiden massiivista liikkumista, että ero sumenee kansallisella tasolla johtaen lopulta siihen, että tuhotaan lopulta koko kansallisvaltio. Uh, Kiitoksia, Rova <coughs> Muito obrigada. Eh, as eh, intervenções que ouvi com toda a atenção. Kiitos paljon näistä puheenvuoroista, joita kuuntelin erittäin tarkkaavaisena. Siinä on otettu paljon keskeisiä teemakokonaisuuksia. Kaikkiin ei ole saatu vastauksia, ei saada sopimuksesta, eikä lähetettyjen työntekijöiden direktiivistäkään löydy vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Ja vielä vähemmän löytyy vastauksia Euroopan yhteisön tuomioistuimen päätöksistä. Täällä mm, mä on määräävässä asemassa yritysten luoma lainkäyttö, oikeudenkäyttö. Eh, ja se usein loukkaa työntekijöiden oikeuksia. Se ilmenee eri tavoin, eri käytäntein, mutta, mutta meidän täytyy kyllä tässä myöntää tosiasiat. Loppujen lopuksihan on kyse yhdenvertaisesta palkkaperiaatteesta ja yhdenvertaisesta oikeudesta työhön ja oikeudesta puolustaa eurooppalaista sosiaalista mallia, niin se on kyllä tässä kyseenalaistettu. Ei tässä ole kyse vain sosiaalisesta polkumyynnistä, jota hyödynnetään sillä tavoin, että sitä mm, käytetään argumenttina oikeudenmukaisemman Euroopan rakentamisen yhteydessä, vaan sitä hyödynnetään myös silloin, kun, on, kun ei ole tarpeeksi suojeltu lähetettyjen työntekijöiden oikeusturvaa. Se ei ole tarpeeksi kattava. Ja miten tulkitaan aina kussakin tapauksessa Lissabonin sopimusta. Näin ollen, kun lukee oikein tarkkaavaisesti ja huolella tätä, näitä asioita, niin ainut vastaus tällä hetkellä on se, että todet, sanottaisiin Lissabonin sopimuksen hengessä, että työntekijöiden oikeuksia on vaarannettu. Ja, työn, ja yritysten liikkuminen on tapahtunut myös sillä varjolla, että halutaan puolustaa vapaan liikkuvuuden oikeutta. Toisin sanoen, ei voi loukata ihmisten oikeuksia, perusoikeuksia, eikä näin ole myöskään työntekijöiden oikeuksia perusoikeuksia. Tämä on keskeinen teema, mutta meillähän on perussopimukset, meillä on perusoikeuskirjat ja niitä voi aina tulkita. Ja silloin kun syntyy kriisitilanne, niin aika usein tulkinta on työntekijöiden oikeuksien vastainen. Eihän tässä tarvitse argumentoida perustella näitä tulkintoja, mutta meidän täytyy muuttaa tätä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Minä en myöskään voi hyväksyä sitä, että että, että se ei olisi mahdollista, eikä millään tahalla mitenkään olisi mahdollista parantaa nykytilannetta. Sen takia komissiolla on aivan erityisvastuu. Jos työmarkkinaosapuolet eivät pääse sopuun ja kaiken kuulun perusteella se vaikuttaa todella vaikealta. Näin ollen Euroopan unionin komission täytyy ryhtyä aloitteisiin ja tehdä ehdotuksia joilla voitaisiin lopettaa sosiaalinen polkumyynti ja puolustaa todella kaikkien heikompien oikeuksia, jotka ovat aina ensi ja viime kädessä työntekijöitä. Tai muussa tapauksessa lopetetaan tämä puhuminen eurooppalaisen yhteiskunnan mallista ja, ja silloin voidaan vain todeta, että kaikki kelpaa, kaikki käy kussakin tilanteessa. Meidän, mehän olemme eläneet tämän jo useissa maissa aikaisemmin tämän saman tilanteen. Kiitos. Okay. Kiitoksesta, herra Paver. Samozřejmě, že souhlasím s argumenty, které tu přednesl. Aivan itsestään selvä on se, että olen samaa mieltä äh, kuin mitä EAYn edustaja täällä sanoi. Minä puhun hyvin lyhyesti. Vuonna 1919 kansainvälinen työjärjestö perustettiin – ja silloin puhuttiin oikeudesta lakkoon, oikeudesta tesneuvotteluihin, kaikkiin näihin toimenpiteisiin kun on ryhdytty, niin tällä hetkellä mihin komissio on ryhtynyt, niin se on kuitenkin vähentänyt työntekijöiden oikeuksia. On pyritty myös lopettamaan ammattiliittojen olemassaolo, koska se olisi ollut viimeinen este täysin vapaille markkinoille. Iskulauseet niin kuin kilpailukyky, pienet ja keskisuuret yritykset eivät voi enää neuvotella TES-neuvottelujen puitteissa niiden on pakko ryhtyä massiivisiin irtisanomisiin tässä voi todeta, että eurooppalainen yhteiskunnallinen malli on, on joutaa roskakoriin. Ja voitaisiin pohtia, että miksi esimerkiksi äänestäjät eivät vaan va, äänestä eurovaaleissa. Eli Eurooppa-hanke on vähän huonossa jalmassa. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyt kysymys. Haluan kiittää kolmea, kolmea vierastamme Tämä on todellakin äärimmäisen monimutkainen kysymys. Olen lukenut jonkun verran näistä kaikista tapauksista ja vieläkin minulla on paljon luettavaa, koska nämä ovat todella moninaisia asioita. Mutta komissio lausunnossaan tänään sanoi, että asetus, jos nyt sellainen on, sen pitäisi ratkaista nämä ongelmat, mutta minulle ratkaisevaa on identifioida, mikä ongelma oikein on, eikä oikein näytä siltä, että oltaisiin yhtä mieltä osapuolten kesken tästä asiasta. Jos te voisitte mahdollisesti kertoa meille, Mitkä ovat näitä olennaisia eroja teidän kesken, kun identifioidaan sitä ongelmaa, joka tässä pitäisi ratkaista? Sen tämä on aivan ydinkysymys ennen kaikkea. Toiseksi useita kertoja olemme kuulleet, että minkälaista hierarkiaa ei ole va- taloudellisten vapauksien ja oikeuksien, työtaisteluoikeuksien välillä, mutta kun tarkastellaan näitä tuomioistuin päätöksiä, ne perustu, pe- perustuvat tiettyihin tilanteisiin, niin kuitenkin kaikissa olosuhteissa tuomioistuin päätti puoltaa taloudellisia vapauksia ja meille on kerrottu, että eh, lakko-oikeus ei ole ehdoton oikeus. Ehkä tässä mielessä kysymys, jonka nyt teen, onko eh, oikeus tarjota palveluita ehdoton vapaus? Tai vapaus tarjota palveluita? Ja ehkä voin sanoa, että tiedon saada muualtakin, mutta estän tämän kysymyksen joka tapauksessa. Meille on kerrottu, että lainsäädäntö on nyt muutettu Ruotsissa, joten kysymys, jonka halusin tehdä, jos sama tapahtuisi uudestaan uusi lavaltapaus huomenna Ruotsissa, mikä olisi siinä silloin muuttunut? Kiitoksia, herra Serkas. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos kaikille kolmelle alustajalle. Ei minulla ole mitään erityiskysymyksiä Business Euroopalle tai EAYn edustajalle koska heidän esityksensä ja kantansa olivat hyvin selkeät ja meillähän on kaikki kirjallisena. Minulla on kysymyksiä komissolle. Ensimmäinen on se, olisiko meillä käytännön, voisimmeko saada tästä suullisesta esityksestä vähän tarkemman kirjallisen esityksen. Silloin voitaisiin häivyttää kaikki ne epäilyt siitä, mikä on todella komission kanta. Minä haluan kuitenkin nyt tässä hyödyntää tätä muutama minuuttia, mikä minulla on käytetty, ja kertoa teille jostakin minulle tärkeästä asiasta kuulin. Toivottavasti ymmärsin oikein, että komissio myöntää, että nämä tuomiot eivät missään nimessä loukkaa työntekijöiden oikeuksia, mutta kun on kuullut EAYn edustajaa, työntekijöiden edustajaa, kun on kuullut siitä, mitä kansainvälinen työjärjestö sanoo, ja siellä on, niin ei tässä ole kyse työntekijöiden oikeuksien loukkaamisesta, mutta kun, mitä me kuulimme, mitä tapahtuu Saksassa, Ruotsissa, Tanskassa niiden, niiden ammattiliittojen vahvuus ja kuinka ne ovat pystyneet neuvottelemaan, mikä on ollut niiden painovoima, niin silloin me voimme nähdä, mikä on ollut ilon, ilon näkemys myös AYn liikemerkityksestä, sen tulkinta sehän todella, se kyllä niin ehdollistaa oikeutta lakkoon. Ja meidän täytyy myös muistaa, milloin, äh, milloin ilon äh, oikeuskäytäntö on käytetty, milloin sitä on sovellettu. Mehän, silloin kun on rajattu, äh, mui, silloin kun on vähennetty lakkeutta, niin silloin on kuitenkin annettu minimimahdollisuudet käydä työtaistelua eli lakkoa. Eli silloin on vedetty esimerkiksi vedottu taloudellisiin syihin, mutta se on kuitenkin loukannut jossain mielessä työntekijöiden oikeuksia, mutta siinä ovat myös työntekijöiden ja työnantajien oikeudet ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta minä haluaisin kuitenkin kuulla komission edustajalta, tarkoittaa jotakin samalla kertaa, kun he väittävät, kun väitetään, että ei, ei suljeta pois tätä tarkistamista. Mutta kuitenkin argumentoinnin perusteella voi ymmärtää, että halutaan kuitenkin sulkea pois tämä tarkistusmahdollisuus. Mehän tarvitsemme lisää te- perehtymistä asiaan, mutta ei tässä olla puhua vähän epäsym- epäloogisesti. Jotkut ovat vastaan, että tarkistetaan tämä asia, mutta lohtopäätös on aivan päivän selvä jos tässä nyt on vain kyse jostakin sovellusongelmasta, kun on kyse direktiivistä, siinähän on, sehän todella kyseenalaistaa työntekijöiden perusoikeudet. Se kyseenalaistaa kaiken keskeisen. Siinä äh, on kyse kes, siinä on kyse perusoikeuksien sisällä vallitsevasta perusristiriidoista. Meidän täytyy kuitenkin käydä suunnaton laaja keskustelu tämän, näiden elementtien tulkinnasta. Mehän tarvitsemme enemmän silloin materiaalia kuin vain tällaista so- selityksiä, miten näitä säädöksiä sovelletaan. Mutta miten tämä, ö, tämä tulkinta selvitetään, jos ei muuteta normeja, jos ei todella muuteta oikeuden antaman päätöksen tulkintoja – se eh, tietysti. Sitten meillä on kansalliset lainsäädännöt. Ei se ole mikään ongelma. Ei, ongelmahan vasta syntynyt. Meillä on nyt tässä yksi asia. Totta kai näitäkin tulee koko ajan lisää, koska tämä direktiivi, rova puheenjohtaja, halutaan tai ei, niin kyllä sitä pitää muuttaa, koska sitä voidaan tulkita, vain, sitä voidaan tulkita niin monella tavalla. Ainoa MEP. Ja vielä lopuksi, herra Grazie, presidente. Ho sentito nel corso di questi ultimi giorni. Kiitos rouva puheenjohtaja. Viime päivien aikana olen kuullut paljon ylistäviä sanoja Hermontin tekstistä. Jos tärkein osa on uudistavin osa tästä tekstistä, jos tätä tekstiä ryhdytään soveltamaan, niin e, silloin ei pidä lähteä direktiiviä muuttamaan osittain vain radikaalisti muuttamaan. Meillä ei ole sisämarkkinoita, jos meillä ei ole tasapainoa, jota herra Monti peräänkuuluttaa. Taloudelliset oikeudet pitää, taloudelliset on oikein pitää kulkea käsi kädessä työntekijöiden ihmisten oikeuden kanssa. Jos meillä ei ole tasapainoa, niin sosiaalinen polkumuunti tulee kuvioihin. Tässä on puhuttu yhteiskunnallisen edustuksellisen ma- edustuksellisuuden mallista ja niiden eduista ja kuinka pitää vahvistaa työntekijöiden oikeusta, kun on kyse jokapäiväisestä elämästä. Kuinka ne ovat moni puolistuneet viimeisten kymmenen vuosien aikana nykyisissä EU-jäsenmaissa. Mutta nyt meidän pitää toimia hyvin objektiivisesti. Jos tämä tosiasia myönnetään, kaikilla on oikeus TES toimintaan TES-neuvotteluihin. Samanaikaisesti pitää myös hyväksyä, että lakko-oikeus on oikeus siinä missä muukin. Ja siihen liittyy kaikenlaisia erilaisia sovellusmuotoja, jotka liittyvät edustuksellisuuteen, koska ihmisoikeuksiahan pitää harjoittaa niiden toimesta, jotka saavat siihen valtuudet työntekijöiltään. Eli tässä pitää olla myös pariteettisuhde yrityksen sisällä. Tässähän astuvat sitten kuvioihin erilaiset intressit. Konfliktit ovat ilmeisiä ja perusinstrumenttina meillä on lak- lakko-oikeus. Jos näitä kaikkia ei kytketä yhteen, niin silloin meillä on se vaaratilanne, että me, meille tulee sisämarkkinoiden vaatimukset ja, ja tämä sisämarkkinoiden elvyttäminen ilman, että meillä on tarpeellisia instrumentteja. Tämä oli lyhyt kysymys täytäntöönpanodirektiivistä. Tiedän, että aika on hyvin vähän mutta mm, tämä on teille, koska olen aina luullut, että jos me emme tarkastele täytäntöönpanoa alussa, niin ehkä voisimme avata tämän kysymyksen tarkistuksen, mutta ennen kuin me tiedämme, voidaanko se kunnolla täytäntöönpanoa, silloin emme tiedä, onko mikään tarkistuskaan välttämätöntä. Hiukan tästä enemmän. Teillä on nyt ihan vai minuutti per henkilö tiivistää tämä keskustelu. Aloitetaan EAYstä. I will use my one minute. Käytän minuutti listini vahvistaakseni, että edustaja Harkinin kysymykset ovat tärkeitä ja niihin pitää vastata. Niin täytyy löytyä vastaus ja minä odotan vieläkin sitä, että ihmiset kysyisivät ja esittäisivät näitä kysymyksiä. Ja totta, mikään oikeus ei ole koskaan absoluuttinen, vaikkakin sanoisin, että oikeus elämään on hyvin lähellä sitä, mutta siitäkin jopa keskustellaan monissa yhteyksissä. mutta tämä tasapaino on tärkeää. Mutta minä en näe tässä mitään tasapainoa. Me olemme rajat, meitä on rajoitettu. Puhun tässä nyt äh, meidän äh, ammattiyhdistysjärjestöstämme, kun me yritämme suojella äh, työntekijöitä rajat ylittävässä tilanteessa me teemme sen, koska me haluamme tasa-arvoa kaikkien työntekijöiden kesken meidän maissamme ja pelkäämme, että mikäli me emme niin tee, niin silloin he suuttuvat taas siirtolaisille, maahanmuuttajille, emmekä me halua sitä. Me haluamme, että kaikki tukevat yhdessä avoimia sisämarkkinoita ja sen vuoksi me ryhdymme toimiin. Ja sitten tämä toimi onkin yhtäkkiä yrityksiä ja vapaata liikkuvuutta vastaan. Mutta entäs sitten yrityksen oikeus siirtyä rajojen ylitse? Ok minulle, että ne siirtävät pääkonttoria konttoriinsa rajan toiselle puolelle selvä, ok. Mutta äh, he käyttävät perustamissopimusta äh, kuitenkin aina perusteluna kaikkia niitä vastaan, jotka seisovat heidän tiellään. Koska jos tässä on kysymys yrityksistä, jotka pyrkivät välttämään sosiaaliturvaa tai palkkoja tai jotain, äh, sehän on juuri nimenomaan se ainoa syy, että siirtyy Helsingistä Tallinnaan, on se, että voi maksaa vähemmän palkkaa. Joten minä voin sanoa näin, että okei, vaihtakaa, siirtäkääpä konttorin jonnekin muualle, mutta te ette siltikään voi välttää teidän velvollisuuksienne. Ja kiitänkin edustaja Harkinia tästä kysymyksestä. Hän nosti kissan pöydälle. Maxim Saruti, please. Herra Um, very briefly... Kiitoksia aivan lyhyesti. Pyydettiin identifioimaan näitä ongelmia. Ja mielestäni tässä on kaksi ongelmaa. Joissakin puheenvuoroissa puhuttiin oikeasta tasapainosta talousoikeuksien, talousten oikeuksien ja kollektiivisen toiminnan välillä ja näiden oikeuksien välillä. Juuri tähän tuomioistuinkin pyrki mutta mitä EAY pyytää on, että tunnustettaisiin se, tunnustettaisiin se seikka, että työ, työntekijöillä on ylempi oikeus yhtä koulutuksen toimintaan rajoituksia on jo olemassa, mutta jos haluaa tasapainon, silloin pitäisi viedä asiat äh, toimia tuomioistuimen mukaisesti, joka pyrkii juuri tähän tasapainoon. Sitten toinen kysymys, missä oloissa ydinsääntöjä lähettämisdirektiivissä voidaan soveltaa, ja tässä on yksi avain periaate, ajatellen balanssia, on, että sen pitäisi koskea kaikkia yrityksiä. On järjestelmä, jossa ei ole tullut selväksi, missä oloissa se koskisi kaikkia yrityksiä, koska se, ne eivät kuuluneet tähän työehtosopimusjärjestelmään ja niiden pitää sopeutua. Näin tehtiinkin. Tämä ei enää ole ongelma. Se pitää ratkaista tässä komission toiminnassa jatkossa. Sitten toinen kysymys, missä oloissa kun on tällainen yleinen työehtosopimus olemassa, voiko se ylittää ydinsäännöt? Ja tässä on joitakin jäsenvaltioita, joissa on kollektiivisia työehtosopimuksia, joita sovelletaan yleisesti ja jotka voivat mennä yli niiden kysymyksiä, jotka on lueteltu tässä direktiivissä työntekijöiden lähettämisestä. Meille tämä on syy siihen, miksi ne ongelmat, joita nyt olemme identifioineet EAYn kanssa, on jo tyydyttävällä tavalla ratkaistu. Ja tässä mielessä uskomme, että täytyy nyt keskittyä täytäntöönpanopuoleen ja miten parannetaan yleensä toimeenpanoa. Lopuksi vielä komissio. Well, uh, the easiest question kaikkein helpoin kysymys oli se, että onko minun puheeni kirjallisesti saatavilla. Vastaus siinä on kyllä. Sitten kysymyksiä täällä esitettiin paljon. Monissa sanottiin, että lähetettyjen työntekijöiden palkat ja ehdot olisivat paljon huonommat kuin kansallisten työntekijöiden. Tähän me tarvitsemme todisteita ja sen vuoksi olemme käynnistäneet tällaisen tutkimuksen lähetettyjen työntekijöiden sosiaalisista ja taloudellisista edellytyksistä ja sen perusteella tiedämme sitten jatkossa enemmän. Periaatteessa tämän direktiivin pitäisi taata sosiaalinen tasa-arvo sen vuoksi, että siinä on eh, minimipalkan eh, vaatimus, työaika, eh, asumisedellytykset ja niin edelleen isäntämaalle jossa tämä lähetetty työntekijä toimii. Tämä minimi Palkka asetetaan kahdella tavalla, joko lain avulla tai yleisen työehtosopimuksen perusteella. Mitä se ei tee, direktiivi ei tee, on se, että se tavallaan pakottaisi työehtosopimuksen palkat koskemaan näitä työntekijöitä. Miksi? Siksi, että direktiivissä, jos direktiivissä näin sanottaisiin, niin silloin pitäisi maksaa korkeampia palkkoja lähetetyille työntekijöille kuin mitä kansalliset äh, firmat äh, maksaisivat äh, kansallisille työntekijöille, jotka eivät ole työehtosopimuksen alaisia. Ja sen vuoksi tässä pyritään nyt saamaan aikaan tavallaan yhtäläinen lähtökohta kaikille työntekijöille ja yrityksille. Ja tämän tulkinta ei ole ongelma suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Sen vuoksi että yleensä kaikissa maissa on yleissitova kattava työehtosopimus. Ongelma on sitten niissä maissa, missä on kaiken näköisiä sopimuksia, kuten esimerkiksi Saksassa. Sitten kysymys ILOon. Mutta minä tiedän tämän ILOn tutkimuksen, mutta kysymys ei ole ILOn kannasta, vaan ILOn asiantuntijakomitean kannasta – ja kysymys koski silloin tilannetta eh, Isossa Britanniassa ja se koski jotain tiettyjä erityisiä lakkoa koskevia lakeja Isossa Britanniassa. Ja tämä asiantuntijakomitea on antanut tästä useita suosituksia. Mutta tilanne on kuitenkin se, että kun meillä on erilaisia periaatteita, eh, joita on eh, primäärilainsäädännössä, ja sitten on joku ylisopimus, niin silloin tässä saattaa olla tietynlaista ongelmaa, jos ei ole sekundaarista lainsäädäntöä, jossa määritellään, millä tavalla näitä sopimuksia sitten käytännössä sovelletaan. Eli meillä on tämä ongelma, kun on tämä liikkuvuus ja sosiaaliset oikeudet ynnä muut. Tulisiko meidän ratkaista tämä sekundaarisella lainsäädännöllä? Kyllä me voisimme tehdä sen, mutta ongelma on se, että perustamissopimus ei anna Euroopan unionille toimivaltuuksia tehdä lainsäädäntöä esimerkiksi lakko-oikeuksista. Tämä on artiklassa 153 kohta 5. Ja sen vuoksi, eh, herra Serkas, komissio ei voi olla niin selkeä sanoissaan kuin te toivoisitte sen olevan kun päätetään, mitä pitäisi tehdä perusoikeuksien suhteen. Meillä on tiettyjä rajoituksia toimivaltuuksien suhteen, mutta, mutta Montin raportin suositukset ovat lukemisen arvoisia ja niin me teemmekin. Me tulemme ne huomioimaan lopullisessa päätöksessämme. Me Yes. Anteeksi, joudun keskeyttämään, on tulla pahoillani. Voisitteko mahdollisesti lähettää tämän suullisen esityksen, jos jäsenillä on muita kysymyksiä, jos voi, he voisivat tehdä kirjallisena kysymyksensä. Ikävä kyllä tulkien työaika on tässä jo vähän päättynyt, joten ikävä kyllä en pysty jatkamaan, vaikka kovasti haluaisimmekin. Minusta on todellakin ollut äärimmäisen kiinnostava. Kiitän teitä kaikkia kolmea ja Pyydän anteeksi, että joudun keskeyttämään. Um, Seuraava kokous pidetään 23. kesäkuuta ja 24. päivä. Kello 15 alkaa 23.6.